Colleagues, if I can... Kollega, kollegat, minä haluaisin nyt jälleen käynnistää tämän kokouksen. Pahoittelen niille, jotka olivat täällä kello yhdeksän jo paikalla. Haluaisin nyt raportoida teille koordinaattoreiden eilisestä kokouksesta ja myöskin puheenjohtajan ilmoitukset, jotka liittyvät siihen. Ensinnäkin esittelijöiden nimittäminen ja valmistelijoiden nimittäminen. On kaksi lausuntoa. Ensimmäinen liittyy kilpailupolitiikkaan 2010. No, tämän rotation mukaisesti tämän olisi pitänyt mennä sitoutumattomalle, joten sitten tämä menee seuraavaksi EPPlle. He tekevät lausunnon tästä ja he ovat nimittäneet jo herra Marineskun tähän tehtävään. Sitten toinen menee Aldelle, on mietintö. Tämä liittyy EUn strategiaan äh, Itämeren alueelle ja sen strategian täytäntöönpano. Tällä hetkellä emme ole täysin varmoja, että mitä regivaliokunta tekee, joten koordinaattoreiden suositus on, että jos regi tekee mietinnön tästä kyseisestä aiheesta, niin ALDE sitten tekee lausunnon. Mikäli he eivät tee mietintöä, niin sitten tietysti ei mitään lausuntoakaan tehdä. Mutta tämä on siis suositus tästä aiheesta. Kaksi aihetta liittyen komitologiaan. Turvaskannerit. Me kävimme pitkää keskustelua komitologian käytöstä yhteispäätösmenettelyssä liittyen ilmailuturvallisuuteen. Tämä liittyi erityisesti turvaskannereiden käyttöön. Koordinaattorit seurasivat puheenjohtajan päätöstä, että tehdään päätös sen jälkeen, kun on tehty suunnitelmat. Meille ei ole vielä muodollisesti kerrottu komission taholta, että mitä he aikovat tai se aikoo ehdottaa. Kun me saamme tämän ehdotuksen, niin sitten meidän täytyy selkeästi tehdä päätös niistä toimenpiteistä, joita seuraamme. No sitten lentolupa-asiat. Koordinaattorit päättivät kysyä miltä tahansa ryhmältä, joka haluaa vastustaa menettelytapaan liittyen lentolupiin, joka sopii päätöslausuman luonnokseen tämä. Tästä sitten pohditaan koordinaattorin kokouksessa elokuussa ja pyydämme myöskin, että komissio on kyseisessä kokouksessa paikalla. Jos joku ryhmistä haluaa vastustaa komitologiaan liittyen lentolupiin, niin tehkää päätöslauselma luonnosesitys, jonka voimme sitten esittää koordinaattoreille elokuun kokouksessamme. Sitten oli aika paljon kohtia muissa asioissa. Minä olen itse lähettänyt kirjeen liittyen tutkimuksiin, joita politiikka-osasto on edellyttänyt liittyen budjettiin. Ja sitten parlamentin puhemiehen kirjeet, jotka liittyvät tietosuojatyöryhmään. Tämän sai edustaja Lichtenberger. Sitten Baltian Adrianmeren välinen väylä, ja tästä, tämän kehityksestä oli tarkoitus sitten puhua. Sitten oli myöskin vihreiden esitys, jonka tarkoituksena oli laajentaa ää, lentomatkustajaoikeuksien toimivaltuuksi, mutta kukaan ei halua laajentaa tätä asiaa enää enempää, joten se nyt sitten on sellainen kuin se on. Lentolu- lentomatkustajan oikeudet olivat tässä siis kyseessä. No sitten Ekorista koordinaattorit saivat tietoa, että komissio aikoo tehdä sen pakolliseksi uusissa automalleissa vuodesta 2015 eteenpäin. Tarkoituksena on käydä syvempää keskustelua ja myöskin puhua seurannasta. Jos joku nyt sitten jos jollakulla on ehdotuksia tästä aiheesta, niin me käsittelemme tätäkin elokuussa. Sitten oli pyyntö ECR-ryhmältä oma-aloite mietintöön liittyen äh, paikallispalveluihin paikallisilla, paikallislentokentillä. Koordinaattorit hyväksyivät ehdotuksen. Meillä on kyllä tilaa oma-aloite mietinnölle, joten tästä syystä sovittiinkin, että tätä erityistä aihetta käsitellään – ja sitten lähetämme tietysti kirjeet valiokuntien puheenjohtajakokoukselle, että saamme luvan tehdä tämän. Tässä ei näyttäisi olevan mitään ongelmaa, joten nämä koordinaatot hyväksyvät tämän kyseisen oma-aloiten mietinnön liittyen näihin paikallispalveluihin. Sitten eh, infrastruktuurihankkeiden rahoittaminen tässä tarkoituksena on kutsua ja Ben edustaja seuraaviin kokouksiin keskustelemaan kyseisistä rahoitushankkeista. Sitten koordinaattorit rautatiepakettiin liittyen tarkoituksena on syventyä tähän vielä enemmän ja tähän uudistamiseen keskitytään myöskin. Varjoesittelijät saivat tekstin ja se sitten jaettiin myöskin koordinaattoreille – esittelijä, edustaja niin tullaan myöskin kutsumaan 38. koordinaattoreiden kokoukseen, jota hän kertoo, mikä tämän asiakirjan tilanne on sen jälkeen, kun hän on tavannut varjoesittelijät. Tässä on edistytty huomattavasti enemmän kuin menneisyydessä, joten tässä kyllä mennään eteenpäin. Esittelijä, halu, koordinaattorit haluaisivat saada elokuun loppuun mennessä lisätietoja esittelee. Sitten vihreät ovat esittäneet muodollisen vaatimuksen, että Puolan puheenjohtajavaltio siirtäisi 1,2 miljardia euroa rautateistä tieliikenteeseen. Me tarkistimme komissiolta eilen illalla tänään aamulla, onko tällainen muodollinen pyyntö Puolan puheenjohtajavaltiolta tehty tällaista muodollista vaatimusta tai pyyntöä komissio ole saanut. Tässä siis raportit koordinaattoreiden kokouksesta. Onko jollakulla kysymyksiä tähän liittyen? No niin, selvä. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava kohta es- esityslistalla. Tämän olisi pitänyt olla Ateenan yleis sopimuskysymys, mutta tämä on lykätty lokakuulle, joten seuraava on sitten EUn ja Verden välinen eh, tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus. Dominik Rike, varapuheenjohtaja, hän on tässä esittelijänä. Olkaa hyvä. Sitä... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on siis horisontaalinen sopimus EUn ja Verden välillä – Mm. Tässä eh, ovat kyseessä horisontaaliset eh, valtuudet. Mm. Tämä on aivan tyypillinen sopimus, eh, pääasialliset näkökohdat koskevat kaikkia EUn ilman ilmailualan harjoittajia. Siinä ei minkälaista syrjintää voi tapahtua EUn ja Kapverden välillä, mitä tulee sitten kilpailu vastaisiin kysymyksiin. Niihinkin on puututtu ja tällä tavoin kolman, kolmansiin maihin kuuluvat, kuuluvat yhtiöt voivat myös käyttää. Tämä on aivan eh, perinteinen sopimus, eh, jossa ei ole mitään erityisiä ongelmia. Kyse on siitä, että annetaan lausunto tai suostumus, joten minun suositukseni on, että puolamme äänestyksessä tätä sopimusta. Kiitos. <coughs> Thank you, Dominic. Kiitoksia, Dominic. Uh, herra Alkadrui. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti voin yhtyä esittelijän siinä että tämä on kyllä ja standardisopimus kaikkien eurooppalaisten toimijoiden saatava yhtenäinen pääsy markkinoille. Ja tämä on juuri sen mukaista, mitä on toivottu. Eli olen esittelijän kannalla. Kiitoksia edustaja Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten esittelijä sanoi, kyseessä on standardisopimus ja e, Tämä yhdistetään nyt sitten horisontaaliseen sopimukseen nämä kahdenväliset sopimukset ja me tuemme tätä mietintöä. Varsinkin ottaisin esiin sen, että e, täällä annetaan mm, samanlaiset oikeudet näille yhtiöille e, Sopimukset olivat hyvin monimutkaiset tähän mennessä, niinpä minun ryhmäni tukee aivan täysin tätä ehdotusta. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, edustaja Foster. thanks Kiitokset esittäjälle herra Rikeelle. Haluaisin sanoa, että ECR tukee valiokunnan yleistä linjasta. Commission, Mr. No sitten komissio, siellä on Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Rike tästä mietinnöstä ja näistä päätelmistä, eli että parlamentti voi hyväksyä tämän sopimuksen tekemisen. tämä on tärkeä sopimus, koska näin saadaan oikeusvarmuus takaisin. Nämä kahdenväliset sopimukset ovat samanlaisia kuin mitä parlamentin kanssa on nyt työstetty vuosikausia. Meillä on 47 horisontaalista sopimusta. Tehtävää on vielä, mutta teemme tätä työtä teidän kanssanne hyvin päättävästi. Kuitenkin ihan lyhyesti haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä sopimus on, koska kyseessä on maa, joka ei ole pitkälle edistynyt, mutta jolle turismi on oikein tärkeä maan kehityksen kannalta. Ilmailualan kehittyminen ja ilmailuliikenteen kehittyminen tämän maan suuntaan on tärkeää, siksi tämä sopimus auttaa maata kehityksessään. Kiitos oikein paljon kaikille. Thank you. Kiitos aikataulut tätä mietintöä. Ajatellaan, että valiokunnassa äänestetään syyskuussa, sitten äänestämme täysistunnossa lokakuun ykkös täysistunnossa. Silloin se menee sinne, eli syyskuu valiokunnassa ja sitten ensimmäinen lokakuun täysistunto on ajankohta, jolloin äänestämme tästä. Kiitoksia tästä. Seuraava kohta on ALVn tulevaisuus. Mielipiteiden vaihto Markus Ferberin valmistelijan kanssa, koska Markus ei ole paikalla. Meidän täytyy tässä hiukan odotella ennen kuin hän saapuu parisen minuuttia. Odotamme että esittelijä saapuu paikalle. Toivottavasti hän tulee nopeasti. Älkää kadotko mihinkään. Okay, colleagues, if we can re- no niin, kollegat, jospa voisimme taas aloittaa. Markus on saapunut paikalle, joten Alvin tulevaisuus, Markus, sinun lausuntosi, saat puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin pyydän anteeksi, että tämä aikataulu, jonka valiokunnan sihteeristö toimitti, niin pidin sitä evankeliumina tässä tämän päivän aikataulussa, niin toivon, että nyt tässä muiden aikataulut eivät mene tästä sitä sekaisin kuitenkaan. Minä haluan nyt lyhyesti puhua tästä vihreästä kirjasta, joka liittyy Alvin tulevaisuuteen. Tässä tarkoituksena on saada yksinkertainen, kestävämpi alvijärjestelmä. Kyse on vihreästä kirjasta eikä mistään lakiehdotuksista tehdäkseni tämä nyt selväksi, mutta tämä vihreä kirja tietysti luo koko joukon kysymyksiä, jotka liittyvät alvin tulevaisuuteen. Alvin järjestelmät ovat hyvin monimutkaisia, mitä tulee omaan rahoituksemme, omiin varoihin, niin tämä järjestelmä on sellainen, että petoksia tapahtuu hyvin paljon ja tästä syystä Nämä ovat ne asiat, jotka ovat tämän vihreän kirjan ytimessä. No meille liikennevaliokunnassa on mielestäni tärkeää, että miten alvia käsitellään liikennesektorissa, koska olemme havainneet, että me, ja tämä on nyt sitten eurooppalaisesti merkittävää, rajat ylittävässä liikenteessä liittyen liikennesääntöihin. Meillä on hyvin erilaisia alvisääntöjä. Kaikissa jäsenvaltioissa kansainvälinen meri- ja ilmailuliikenne on tästä poissa. Belgia, Saksa, Espanja, Alankomaat näissä kyseisissä maissa on. Kansallisessa liikenteessä alvia, Ranskassa on meriliikenteessä alvia, Kreikassa, Itävallassa on alvia käytössä juna- ja liikenteessä puolessa Sloveniassa taas sitten maantieliikenteessä. Joten yritin tässä nyt hiukan näyttää sitä, miten laaja-alaisia käytännöt ovat. Ja sitten on kaksi erilaista poikkeusmuotoa. tietyt palveluntarjoajat tai tietyt eri valmisteet, nämä siis kuuluvat tähän, joten vihreässä kirjassa komissio tulee siihen johtopäätökseen, että alvi sektori liikenteessä on erittäin vahvasti sirpaloitunut. Ja tässä sitten pitäisi saada aikaiseksi tällainen yhteinen level playing field, niin kuin tässä todetaan. No, tässä on nyt kolme mallia, joita voitaisiin ajatella. Joko kaikkea verotetaan täysin, sitä ei veroteta ollenkaan. Nämä ovat nämä kaksi yksinkertaista. Niin, hyvä kollega, kuunnelkaapa nyt ensin. Te tulitte, ensin tänne, te tulitte tänne sisään, ettekä nyt kuulleet edes kaikkea. Jos te nyt kuvittelette kollega jotakin, niin pitäkää mölyt mahassanne, se nyt on joskus jopa fiksumpaa. Periaatteessa on kolme mahdollisuutta. Aloitan uudestaan, ja nyt puhun hiukan hitaammin, että myöskin itävaltalaiset ymmärtävät. Eli ensinnäkin se, että alvi poistetaan kokonaan. Toiseksi, että alvia käytetään kaikissa, kaikilla sektoreilla. Tai sitten kolmanneksi, että nämä poikkeussäännöt ovat yleisiä sääntöjä, eli kaikki liikennevälineet otetaan tässä huomioon ja myöskin Euroopan laajuisesti. No, tämä lausunto, joka on englanninkielisenä versiona teillä siellä käytössänne, koska oli niin vähän aikaa, että ei saatu käännöksiä, joten mielestäni tämä nyt oli reilua, että kollegat voivat kuitenkin käsitellä tätä aihetta, niin viittaan siihen, että tällä hetkellä sisämarkkinoiden toiminta, koska ajatellaan, koska alvin sektori on niin sirpaloitunut, niin tilanne on erittäin monimutkainen ja epäreilu henkilöliikenteessä. Haluaisin myöskin viitata siihen, että kun ajatellaan liikennesektoria, päästö, päästöjen vähentämisessä vuoteen 2050 mennessä on merkittävä rooli ja vastuu, ja tämäkin täytyy ottaa huomioon, koska sirpaloitunut ja hyvin eriytetty alvijärjestelmä johtaa siihen, että kaikkein ekologisin liikenneväline ei ole se, jota välttämättä käytetään, joten se, jota verotetaan vähiten, on ehkä se, jota käytetään. Minä tuen sitä, että on mahdollista käyttää vähennettyä alvikantaa, niin kuin tietysti jäsenvaltioissa jo onkin käytössä, ja mitä sitten tulee veroa periaatteen, niin tässä pitäisi ottaa huomioon lähtöpaikka se tulisi määritellä, jotta meillä ei ole mitään hyvin monimutkaisia ö, tasausjärjestelmiä jäsenvaltioiden välillä, vaan tässä olisi oikeudenmukainen verojen jako kyseessä sitten jäsenvaltioiden osalta. Tämä on mielestäni kaikkein yksinkertaisin malli ja haluaisin viitata siihen vielä, että komissio soveltaa tai ehdottaa myöskin toisessa yhteydessä tätä veron kantoa, joten olisikin järkevää että tällainen sääntely otettaisiin myöskin Alvin yhteydessä käyttöön. Tässä nyt lyhyesti se, mitä haluaisin ehdottaa teille, no sitten aikataulusta. Totta kai meidän täytyy ensin ottaa huomioon tässä talous- ja rahasian valiokunta, vastaava valiokunta, 19. syyskuuta. Siellä on jo tarkoitus toimittaa äänestys, joten meillä ei nyt ole kovinkaan paljon aikaa. Toivon kuitenkin, että olen saanut aikaiseksi ehdotuksen siihen mennessä, jotta voimme myöskin tämän aikataulun ottaa huomioon. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Thanks, Mark. Kiitoksia Markus. Minä todellakin arvostan sitä, että ö, tämä teit englanniksi töitä, koska tässä nyt on tiukka aikataulu myöskin Ekon valiokunnan kanssa. Voin vakuuttaa jäsenille, että saatte kaikki kieliversiot 22. heinäkuuta mennessä – tarkistusten jättämisen määräaika tulee olemaan 23. elokuuta. Tiedän, että tässä on kiire ja on vaikea, kun on kesätauko, mutta esittelijähän juuri totesi, että tämä liittyy nyt Ekoniin ja sen kiireeseen. Ja se, että siellä äänestetään jo syyskuussa. Kiitoksia Markus siitä, että nyt tämä on saatu liikkeelle. Ainakin voimme käydä keskustelua tästä. Edustaja Alcadry SDL. Voorzitter, eh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. E, erittäin lyhyt ja hyvä, mutta siinä nähdään selkeästi, mikä tilanne on, miten järjestelmät eroavat toisistaan, kun mennään maasta toiseen. Ja liikennevälineestä toiseen myös. Selkeästi halutaan mennä yhtenäiseen liikennemarkkinaan, ja meidän täytyy kehittää ALV-järjestelmä, jossa noudatetaan samoja periaatteita kautta linjan. Täällä on myös yksinkertaistaminen eh, mahdollista. Minun mielestäni sekin on tarpeellista. Joten me tiedämme tarkalleen, eh, mikä on ALV taso, ja tämä, tämä pitäisi päteä jo silloin, kun liikennetoiminta aloitetaan. Lä, alkuperämaa periaate tuli myös esiin. Tämä on muistakin syistä tärkeää. Siinä vältettäisiin petoksen mahdollisuus. Se on ollut yksi suurista ongelmista, joka, jota painotetaan myös tässä vihreässä kirjassa. Minä tuen tässä esittelijä, kun hän sanoo, että tässä rekisteröinti, erityisrekisteröinti on joissain tapauksissa tarpeen sosiaalisista ympäristösyistä. Joten kaiken kaikkiaan minun ryhmäni ja minä olen sillä linjalla, että esittelijän kanta on sopiva ja ajankohtainen enkä usko, että tähän tulee mitään erimielisyyksiä. Kiitoksia edustaja Bilbao. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin sanoa, että Rova Besner on tässä asiassa esittelijänä, mutta koska hän on terveysongelmia, hän ei ole pystynyt käyttämään puheenvuoroa. Haluaisin sanoa, että mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä asiaa juuri siitä syystä, mitä esittelijä sanoi. Tässä on siis vääristymä sen takia, että tällä hetkellä LV-taso vaihtelee kovasti maasta toiseen. Joissain maissa kansainvälinen ilmailu tai meriliikenne, sitä koskee ALV, toissa taas ei. Eli kannattaa miettiä sitä, mitä nyt tehtäisiin tämän asian suhteen. Pitäisi ajatella, kannattaisiko harmonisoida kaikki eri liikennemuodot. Ja tämä Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki maksaisivat oikeudenmukaisen hinnan tästä liikenteestä. Mutta sitten tulee muitakin ongelmia, esimerkiksi kuinka ALV lasketaan, jotta se voi todellakin olla tehokas ja oikeudenmukainen suuruudelta. Pitääkö se maksaa aluksi vai lopuksi, entä sitten rajat ylittävää liikenne? Täällä esittelijä puhui tästäkin asiasta. Olisiko ALV-vapautus paikallaan? Mielestämme tämä mietintö on hyvin mielenkiintoinen ja se mahdollistaa sen, että jos tehdään ennen harmonisoituja ehdotuksia, niin sisämarkkinat kehittyvät paremmin ja myös kilpailu pystyy edistymään, mutta pitää miettiä myös esittelijän ehdotuksia ennen kuin lyömme lukkoon omat kantamme tulevassa kokouksessa. Kiitoksia sitten edustaja Foster. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia herra Ferberille, eh, että hän on laatinut tämän tekstin. Aika monimutkainen kysymys. Enkä minä ole ALV-asioissa, enkä veroasioissa mikään asiantuntija tosiaankaan, mutta nyt kun me olemme keskustelleet kovasti tästä Ekon valiokunnassa, mikä olisi paras tie tästä eteenpäin. Eh, se, mitä tukisimme, olisi, että, että me emme halua, että liike-elämä eh, kantaa lisätaakkaa ALVstä eh, turhaan. Meidän täytyy varmistua siitä, että sekä veroviranomaisten että liike osalta pitää vähentää byrokratiaa. On aivan oikein, että että pitäisi välttää fragmentointi ja poikkeukset pitäisi vähentää minimiin. Erittäin hyvä syy keskustella asiasta, mutta miten menemme tästä eteenpäin, kun katsotaan meidän kantamme. Me olemme sitä mieltä, että tämä on jäsenvaltioiden asia, eikä tämä ole EUn asia. Ja jäsenvaltioillahan on omat näkemyksensä tästä myös, mutta kun puhutaan liikenteestä, olemme aivan oikeassa, on eroja eh, säännösten osalta, miten nämä, tämä toimii ja markkinat toimivat. Eh, nämä Ferberin ehdotukset eh, kohta viisi hän tukee alempaa tai nolla ALVtä julkiselle liikenteelle. Minun mielestäni pitäisi tarkemmin määritellä, mikä on julkinen liikenne, bussit vai mitä ne ovat. Tätä pitäisi ikään kuin esittää yksityiskohtaisemmin. Täällä on muitakin kysymysmerkkiä. Alkuperämaa kysymys se olisi aika, aika, aika vaikeaa hoitaa, koska siinä pitäisi merkittävästi muuttaa sitä periaatetta, jolla alvia peritään. Mutta mielenkiintoista nähdä, miten se voitaisiin tehdä. Ja sitten äh, selvennyksiä pitäisi saada tietyistä kohdista, joita Ferber ottaa esiin, joten äh, tässä kaikki tältä erää. Niin kuin sanoimme, monimutkaisia kysymyksiä esillä Ekonissa tästä. Olisi hyödyksi saada lisäselvennyksiä esittelijältä. Haluaisin kuitenkin ryhmän puolesta kiittää esittelijää. Kiitoksia edustaja Kram. Niin, minäkin kiitän esittelijä tästä mietinnöstä, mutta ensin meidän täytyy nyt sitten todeta, että tämä on epäsosiaalinen, epäreilu, epäekonomin ekologinen. Mitä täällä Euroopassa nyt tapahtuu Alvin kohdalla? Kärjistetysti voidaan sanoa, että liikennevälineet, jotka aiheuttavat eniten päästöjä, ilmailu, koska päästöt ovat kolme-neljä kertaa vaarallisemmat stratosfäärissä. siitä ne eivät joudu maksamaan ja muut joutuvat. Meillä on 27 jäsenvaltiota, 25 on rautatiet, näistä 25-20 eivät maksa lipusta yhtään alvia. Kaksi maata ottavat vähän, Kreikka kriisin jälkeen 13 prosenttia ja Saksa 19, se on kärkimaa. Eli jos minä lähden Berliinistä Brysselin junalla, se ei kestä ainoastaan kolme kertaa, niin kauan ole kolme kertaa kalliimpaa, valtio saa 19 prosenttia. Jos minä lennän, niin valtio sanoo, että ei, päästöt ovat kolme-neljä kertaa vaarallisemmat, en minä sitä rahaa tarvitse, lentämistä täytyy tehdä halpaa. No sitten kohta kolme. Tässä nyt puhutaan näistä päästöistä, jos emme tässä puhu ilmailusta. Eli ne, jotka päästävät eniten eh, ja saavat verohelpotuksia, niin tämähän nyt on väärä tapa. Ja sitten tavallinen kansalainen ehkä eh, ilahtuu, mm, jos hän lentää yksi-kaksi kertaa vuodessa lentokoneella, mutta nyt sitten ne, jotka lentävät paljon, niin ne saavat tästä hyötyä. Miksi tavallinen ihminen, joka joutuu taistelemaan rahojensa puolesta, niin, niin sinuahan minä nyt tarkoitin tämän tavallisen pienen ihmisen kanssa. Miksi heitä tulisi tässä tukea, joten me tarvitsemme harmonisointia, eikä tämä nyt ole mikään jäsenvaltioiden kysymys, vaan eurooppalainen sääntely. Se täytyy hoitaa Euroopan tasolla. Sitten on vielä toinen asiaan. En olisi edes ajatellut, että jos lentoyhtiö ostaa lentokoneen, se ei maksa alvia. Jos rautatiet ostavat n tai toisen junan, niin ne maksavat alvia. Tämähän on absurdia. Joko kukaan ei maksa tai kaikki maksavat. Joten tästä syystä tämä kohta kaksi tässä tässähän kuvataan jo tätä epäreiluutta. Meidän pitäisi myöskin olla rohkeita ja vaatia joko kaikki maksavat tai ei kukaan ja saman lain mukaisesti. Se, mistä nyt rahat sitten saadaan, niin tässähän on olemassa eh, esimerkki, esimerkiksi Saksalla tämä 19 prosenttia, niin se maksetaan siellä, mistä ostan lipun. No ilmailussahan tämähän tapahtuu myöskin kansallisella tasolla, ei kansainvälisellä tasolla. Ei sieltä, mistä ostetaan, niin sieltä rahat kerätään. Se, miten lentoyhtiöt tämän keskenään hoitavat, se on niiden asia. Meillä on Berliinissä, Berliinin ja Brandenburgin välillä liitto, jossa on noin 50 jäsentä, ja nekin voivat tämän hyvin jakaa. No se ei ole mikään teema tässä, mutta meidän täytyy selkeästi sanoa, että me vaadimme sitä joko kukaan tai kaikki – EU-laajuisesti. Ja oikeastaan meidän pitäisi tässä tehdä nämä ympäristöystävälliset liikennevälineet äh, edullisemmiksi. Ratski. Edustaja Liberatski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Z dużym zadowoleniem przyjmuję raport. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen esittelijän esittämään mietintöön. Haluaisin kiittää hänen puheenvuorosta ja haluaisin nyt puhua kolmesta aiheesta. Ensinnäkin ALV. ALVn yhteydessä joskus pyritään liikaa rajoittamaan asioita. Esimerkiksi Puolassa haluttiin ottaa ALV käyttöön satamapalveluiden osalta – jälkeenpäin. Ja on siis olemassa sellaisia aloitteita, jotka eivät ole oikean suuntaisia. Me tarvitsemme yhtenäiset liikenne- ja kuljetusmarkkinat. Ja sitten Weber puhui täällä myös ALVn eri tasoista. Tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitäisi aina ottaa nollakanta käyttöön vai pitäisikö vapauttaa ALVstä, sillä eihän tämä ole ihan sama asia. Mitä tulee sitten julkisiin palveluihin mukaan lukien julkiset liikennepalvelut. No tämä on sellainen aihe, johon pitäisi paneutua vähän tarkemmin. Voisimmeko ALVn avulla saada aikaiseksi tasapainon eri liikennemuotojen välillä? Onko tämä todella mahdollista? Te täällä käytätte ekologista argumenttia, se on kyllä tärkeä, mutta argumentteja voidaan esittää muitakin, esimerkiksi taloudellisia argumentteja. Meidän on annettava mahdollisuus myös muille liikennemuodoille, rautatieliikenteelle tai sisävesiliikenteelle. Haluaisin siis vielä jatkaa tämän asian työstämistä esittelijän kanssa. On oikein hyvä, että asiasta puhutaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, edustaja Rike. Aivan lyhyesti puheenjohtaja haluaisin kiittää Ferberia tästä mietinnöstä. Tässä käsitellään erittäin mielenkiintoista aihetta. Tästä kolme pientä huomiota. Ensimmäinen uskoisin, että useimmat haluaisivat eurooppalaista ALV-harmonisointia. Tosiaankin voitaisiin äh, säädellä harmonisesti tätä äh, eri jäsenvaltioiden välillä, eri ähm, liikennemuotojen välillä, niin kuin äh, aikaisemmin herra Liberatski sanoi ja Kramer sanoivat, tässä ALV voi olla ikään kuin kompensaatioväline eri liikennemuotojen välillä. Sitten toinen huomio julkisesta liikenteestä. Minun mielestäni ylipäänsä julkinen liikenne on tuettua. Se on siis tappiollista tavallaan ja <clears throat> tässä pitäisi hakea myös tasapainoa. Ja sitten kolmanneksi halusin tehdä ehdotuksen Eh, jossa pitäisi olla eh, ALVn nimeäminen. Jo, tässä puhutaan ALV-tasoista eh, silloin, kun harmonisoidaan ALVtä. Myös se, miten se peritään. Nyt käydään keskusteluja monivuotisissa rahoituskehyksissä. Tässä tämä on ongelmana EUn e omissa varoissa on ehdotettu, että yksi tai kaksi eh, prosenttia voitaisiin nimetä eh, omiin varoihin. Voitaisiinko tämän tyyppistä eh, ajatella osaan mm, ALVtä tai sitten sitä käytettäisiin infrastruktuuriin, jos esimerkiksi ilmailun osalta ei ole ALVtä. Kramer sanoi, että me, me emme ole tältä osin harmonisoineet vielä mitään, mutta olisi mielenkiintoista tehdä ehdotus esimerkiksi niin, että osa ALVstä menisi infrastruktuurin rahoittamiseen ennemmin kuin että palautetaan se yleiseen budjettiin. Eikö olisi liikennemuodoille hyödyllisempää, että suoraan korvamerkittäisiin näitä osia käyttöön. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Sitten herra Rapouni komission edustaja. Monsieur le Président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Komissio on esittänyt tämän vihreän kirjan, koska halusimme aloittaa keskustelun liikenne- ALV on tärkeä aihe ja siitä syystä me olemme tätä asiaa käsitelleet ja tässä esittelijä oli aivan oikeassa sanoissaan, että nykytilanne on aika lailla eroava eri maissa, jos ajatellaan sitä, miten eri liikennemuotoja verotetaan eri maissa. Ja tämä vääristää kilpailua ja se vaikeuttaa ALVn käyttöä ja myös sen takia sisämarkkinat ovat hajanaiset, sirpaloituneet. Ja siksi olisi hyvä, jos saataisiin hyvä ja selvä vastaus parlamentilta, jäsenvaltiolta ja alan toimijoilta, jotta voitaisiin päättää, mihin suuntaan mennään. Tämä nykytilanne on jatkunut jo pitkään, mutta nyt ei enää voida jatkaa tällä tiellä, olipa kyseessä sosiaaliset, taloudelliset tai ympäristöseikat tai julkisen politiikan syyt. Sen takia me halusimme nyt ajatuksia, jotka auttaisivat meitä, kun päätetään siitä, miten liikennettä verotetaan tulevaisuudessa. Ja komissio aikoo konsultaation jälkeen 2013-2014 tehdä direktiiviehdotuksen. Tässä kaikki tässä vaiheessa. Kiitos. Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Ferberg. Niin, kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kaikkihan ilmaisivat sen, että tämä ei ole mikään triviaali ongelma, jota käsittelemme ja ALV-aihehan on erittäin monimutkainen, että tässä haluaa kaikkea toistaa. Haluan nyt heti kollega Gramerille vain todeta, että se tosiasia, että yritys ei maksa ALVtä, ei anna sille välttämättä automaattisesti etua kuunnelkaapa nyt tässä kerrankin. Haluaisin kertoa teille nyt miksi, mutta tehän tiedättekin jo. No, koska eh, se ei sitten myöskään voi tehdä verovähennystä etukäteen niin puheenjohtaja varmastikin muistaa nämä postipalveluverotuskysymykset. Tämä on edelleenkin neuvostossa tämä asiakirja. Kysymys on siitä, että onko tämä, tässä mahdollista tehdä verovähennyksiä investoinneille. Tämä tapahtuu ainoastaan silloin, jos on ALV-velvollinen. Jos ei ole ALV-velvollinen, ei ole myöskään oikeutta tehdä tätä verovähennystä etukäteen. Toivon, että tämäkin otetaan huomioon, koska tämä ei kuitenkaan nyt tässä tätä ongelmaa poista kuluttajan näkökulmasta, koska se, että loppukäyttäjä joutuu maksamaan ALVtä, niin tämähän nyt on yritykselle epärelevanttia, koska meillä on tämä väline. No se, mitä minä ehdotan, se, että kaikesta tulisi ALV velvollista ja myöskin kollega Liberatski tämän mainitsi, on olemassa ero ALV-kanta nollan välillä ja sen välillä, että ei ole ALV-velvollinen. No se, mitä minä ehdotan, on se, että kaikki on ALV-velvollista, mutta ei pitäisi kuitenkaan käyttää tätä ALV, ALVtä nolla prosenttina, joten tässä tämä pitäisi tehdä julkiselle liikenteelle myöskin, ja kollega Foster, olen kyllä valmis keskustelemaan tästä, en tiedä onko järkevää nyt tämän vihreän kirjan ö, yhteydessä puhua joukkoliikenteen määritelmästä, mutta ne direktiivit, joita meillä on, esimerkiksi rajat ylittävää liikenne, bussiliikenne. Meillä on koko joukko lainsäädäntöä, jonka pohjalta voimme toimia, jos täytyy määritellä se, mitä joukkoliikenne ylipäätään on. No, me tiedämme, että tämä raja, rajaaminen ei ole kovinkaan helppoa. No yleensä ottaen ALVssä kysymys on se, että missä me olemme ALV-velvollisia ja haluaisin nyt vielä viitata siihen, että Euroopan komissio jo 90-luvulla tuolloin komission jäsen Montin kanssa puhui siitä, että joskus se haluaa tässä käyttää tätä alkuperämaaperiaatetta, eli siis lähtökohta liikennesektorissa, esimerkiksi matkan kohdalla siis lähtökohta, lähtöpiste, myyntipaikka on ALV-velvollinen, koska koko tämä petosjärjestelmä, josta kollega Rikeekin puhui, niin se johtuu siitä, että meillä ei ole alkuperämaaperiaate, vaan toinen periaate, joten tämä on suuri ongelma. Ja tämä johtaa sitten liikenteessä hyvin monimutkaisiin sääntelyihin. Tästä syystä minä ehdotankin se, että me pidämme tässä kiinni alkuperämaaperiaatteesta. Totta kai tämä liittyy siis tähän liikennesektoriin, mutta sen tulisi olla yleinen sääntö, koska näin ollen voidaan vähentää tätä petos, petosten määrää. Ja sitten vielä lisäasia. asia mikä liittyy tähän, jos nyt tarkastelette näitä transaktioveroehdotuksia, jotka liittyvät komission rahoitusnäkymiin, niin tässäkin ajatuksena on se, että ei käytetä pörssikauppapaikkaa verotuspaikkana, vaan sitä paikkaa, jossa se yksittäinen henkilö, joka tämän transaktion tekee, on verovelvollinen. Tämäkin on periaatteessa alkuperämaa periaate. Tässäkin verotaakkaa on tarkoitus jakaa oikeudenmukaisesti. Haluan sanoa, että komissiohan periaatteessa ajattelee tämän suuntaisesti. Ja tästä syystä tämä tulisi meidänkin tässä ottaa. Kollega Elka Draui puhui jo tästä aiheesta. Ja kollega Bilbao samaten. Tämä on aivan ratkaiseva asia. Minun ehdotukseni on, koska periaatteessa tämä on minun mielestäni kyllä oikea linjaus, mitä tulee alviin kokonaisuudessaan, on se, että käsitellään tai käytetään tätä alkuperämaaperiaatetta ja olisin iloinen, jos valiokunta tämän hyväksyy, koska siis tämä yksinkertaistaa asiaa. Siitähän on kyse, että tehdään siitä yksinkertainen, että petoksia voidaan estää ja että voidaan näin jäsenvaltiot sitten vakuuttaa. No vielä yksi asia kollega Rikeen suuntaan. Tämä on tietysti hyvin pitkälle menevä asia liittyen, että tämä liitettäisiin erityisiin asioihin. Siis tämähän on hiukan hankalaa alvin kohdalla. En nyt puhu, mitään, puhu mistään käyttömaksuista. Me olemme siitä puhuneet ja tämähän liittyy myöskin tähän eurovinjettikysymykseen. Kollega Elka Drau ihan tietää, mistä minä puhun. Mutta se, että ALVn kohdalla käytettäisiin tällaista yleistä käyttöveroa ja se sidottaisiin tiettyyn tarkoitukseen, niin minä kyllä hiukan nikottelen tämän asian suhteen. Jos nyt teidän puoleltanne tällaisia ehdotuksia tulee, niin kyllä meidän sitten vielä tulisi siitä keskustella, koska loppujen lopuksi me, meillä on julkinen budjetti, joka on sidottu tiettyihin tarkoituksiin, joten en usko, että tämä oikeuttaa poliittista vastuuta meillä tai jäsenvaltioissamme. Mutta tämä on siis perustavanlaatuinen kysymys. Muutoin haluan kiittää erittäin paljon ja myöskin odotan innolla tarkistuksia ja sitten heti kesätauon jälkeen puheenjohtajamme palaamme tähän aiheeseen niin, että sitten riittävissä ajoin voimme tämän lausunnon saada valmiiksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Ferber. Toistan vielä. Käännökset ovat käytettävissä ne sähköpostin kautta 22. heinäkuuta alkaen. Tarkistusten jättämisen määräaika on 23. elokuuta kello 12. Ja me äänestämme TRAN valiokunnassa 8. syyskuuta. Ja sitten tiedoksenne vielä Ekon valiokunta on johtava valiokunta ja se äänestää 19. syyskuuta. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava kohta esityslistalla on mielipiteiden vaihto EKAKista, Euroopan siviiliilmailukonferenssista. Ja toivotan tervetulleeksi herra Patrick Gannilin. Hän on varapääjohtaja ja Ranskan siviiliilmailulaitoksen puheenjohtaja. Sitten herra De Rinks. Tämä, hän on EKAKin turvallisuusasioista vastaava henkilöjä myöskin Belgiassa, siviiliilmailujohtaja Rova Patricia Revedi, onkohan paikalla, varaa pääsihteeri Ekakissa, hän on vastuussa turvallisuusohjelmista. No tausta, taustaksi tästä, niin tehän muistatte varmasti, että teimme päätöksen kutsua ekakin paikalle, jotta se kertoo toimistaan eh, ilmailuturvallisuusteknologian saralla ja myöskin ar- arvioi näitä turvaskanneri- ja nestekysymyksiä. Tämä liittyy tähän määräaikaan, joka, joka oli siis tarkoituksena sen, sen tarkoituksena oli poistaa nesterajoitukset matkustajilta. Ja nyt sitten tässä pelätään, että samankaltainen tapaus äh, tai tapahtuma saattaisi olla myöskin 2013 edessä, kun nyt on päätetty, että tämä nesterajoitus päättyy. Joten mielestämme oli hyödyllistä äh, tuoda tänne ekakin edustaja paikalle kertomaan, että mitä he tekevät. Ja tässä nyt ollaan hiukan turhautuneita siitä, että tämän nestekysymyksen kohdalla me saamme eri viestejä eri ihmisiltä eri aikoina eri aiheista. Ja yksi asia, joka tuli selkeästi esille, oli se, että kukaan ei kertonut meille, että mistä tässä oli kyse. Meillä oli täällä nämä kone, valmistajat, jotka kertovat, että koneet ovat valmiina. Jotkin maat etenkin Ranska, toteavat, että koneet eivät ole valmiina. Sitten toiset maat totesivat, että koneet eivät ole valmiina. Kun taas toiset maat olivat tyytyväisiä ja hyväksyivät koneet, joten tässä todellakin oli kovasti turhautumista parlamentissa siitä, että kuka nyt kertoi meille peri, eh, periaatteessa totuuden, joten tämä nyt oli sitten tässä taka-ajatuksena tässä keskustelussa Ekakin kanssa. Minä toivotan teidät tervetulleeksi. En tiedä, kuka aloittaa teistä. Kaikilla tulisi olla nämä esitykset, mutta tietysti nämä myöskin tulevat tänne näyttöruudulle. Kuka nyt aloittaa? Je vais commencer. Je, je suis niin minä aloitan. Minä olen Patrick Gandil, minä olen varapuheenjohtaja ECACstä, e siviiliilmailukonferenssista, ja haluaisin aluksi kiittää puheenjohtajaa siitä, että saimme mahdollisuuden eh, päästä esittelemään teille kantaamme tänään näin eh, teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin esitellä äh, puheenjohtajan äh, puolesta anteeksi pyynnönä. Hän ei päässyt paikalle, koska on tällä hetkellä Singaporessa ja käytännön syistä ei päässyt paikalle, mutta me pidämme erittäin tärkeänä tätä tapaamista ja niinpä minä äh, tulin Frank Durenksin kanssa. Hän on Belgian edustaja, erittäin tärkeä organisaatiossamme ja hän esittelee osan tästä esityksestä. Me puhumme teille siitä työstä, jota ECAC on tehnyt turvallisuusalalla, varsinkin ajatellen teknologiaa. Minä toivon, että tästä me voimme jatkaa rakentavaa vuoropuhelua, koska sanoitte, että on ollut väärinkäsityksiä tässä asiassa. Meidän esityksemme alkaa eh, muutamalla sanalla ECACstä eh, e ja sen jälkeen turvallisuusnäkökohdista, varsinkin koskien nesteitä, mutta myöskin henkilöskannereita ja eh, sitten vielä muutama johtopäätös. Euroopan äh, siviili-ilmailukonferenssi äh, perustettiin 55 ja se on yksi alueellisista organisaatioista, äh, varmasti tärkein maailmassa, joka on perustettu Euroopan neuvoston piiriin ja kansainvälisen ilmailujärjestön piiriin. Meillä on jäsenmaita, pyritään harmonisointiin tietyissä ilmailualan säännöstöissä ja jäsenvaltioita on 44. Strategiset prioriteetit ovat ilmailun turvallisuus ja tähän voidaan lukea mukaan myös henkilöiden turvallisuus ja myös ympäristökysymykset. Mitä tulee sitten Eh, ilmailun turvallisuuteen. Eh, suuntaviivat eh, meillä turvallisuuspolitiikassa, ne tulevat esiin DOC 30 asiakirjassa, joka on edelläkävijä tämän tyyppisissä asiakirjoissa ja eh, säännöstö, Euroopan unionin säännöstö perustuu juuri tähän DOC 30 asiakirjaan. Tämä, tässä asiakirjassa määritellään nämä yksityiskohtaisesti eri aiheita. Se on tietenkin johdonmukainen Euroopan unionin säännöstön kanssa. Kaikki eh, jäsenvaltiot ovat ottaneet sen käyttöön. Siinä on liitteitä, jossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, jonka avulla voidaan turvallisuustoimia noudattaa. Tässä annetaan tukea myös jäsenvaltioille. Meillä on operatiivisia ohjelmia tätä varten, varsinkin turvallisuus selvitykset, samoin kuin tukitoimet, koulutus, kysymyksissä ja autamme kehittämään myös eri maiden sisäisiä asiakirjoja. Ja lopuksi yhteinen arviointiprosessi koskien turvavälineistöä. Jäsenvaltiot käyttävät e ASE:n järjestelmiä, joten tämä on erittäin tärkeää kaikille jäsenvaltioille. Me eh, järjestäydymme verkostoiksi ensinnäkin eh, pääosastoja. Eh, meillä on eri jäsenvaltioiden korkeimmat virkamiehet mukana ja meillä on erikoisosaamista turvallisuuskysymyksissä ja muissa kysymyksissä. Meidän asiantuntijamme osallistuvat task force-työryhmään ja alatyöryhmiin, jotka kehittävät yhteis, yhdessä e, teknisiä e, standardeja. Meidän työmuotomme perustuvat e, kuulemiseen eri lentokenttien, äh, liikenteen harjoittajien, äh, laitteistovalmistajien äh, miehistöjen kuulemisiin. Me teemme yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Meillä on muodolliset suhteet myös ICAO ja muihin alueellisiin järjestöihin, kuten esimerkiksi siviili- eli ilmailukonferenssi Arabimaissa – Meillä on kahdenvälisiä suhteita eh, esimerkiksi Singaporen kanssa tai Arabiemiraattien eh, kanssa. Niinpä meillä on näkemys eh, turvallisuusalasta eri alueilla maailmassa. Nyt seuraava osio on teknisempi, yksityiskohtaisempi ja siinä annan puheenvuoron Frank Drexille. Jatkaisimme tästä vai? Program of ICAC. Uh, ICAC. Kiitos, jos jatketaan EKAKin työohjelmasta. Sitä laaditaan pannaan täytäntöön kolmivuotissykleissä turvallisuuden osalta. Olen ottanut esille joitain tärkeimpiä seikkoja. Nykyistä työohjelmasta yksi tärkeä osa sitä on se, että annetaan tukea turva toimien täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa mukaan lukion operaatiot ja koulutus ja sitten toiseksi pitää olla EU-vaatimusten mukaisia, eli meillä on olemassa ohjelma jäsenvaltioiden kanssa ja myös Yhdysvaltain ja Arabiemiraattien kanssa. Meillä on myös avustusohjelma sekä monenvälisesti että kahdenvälisesti. EKAK auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön näitä sääntöjä. Ja sitten meidän lähestymistapamme on aina riskipohjainen, kun puhutaan ilmailun turvallisuudesta. Keskitytään uudenlaisiin uhkiin, esimerkiksi kyberuhkiin, ja se, että käytettäisiin, että tulisi uudenlaisia uhkia. Ja sitten huomioidaan se, minkälaista haavoittuvaisuutta voi olla. Tässä toimitaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja arvioidaan haavoittuvaisuutta. Ja sitten meillä on työohjelma, joka koskee erityisesti turvavälineitä. Meillä on teknisiä vaatimuksia ja testausmenetelmiä kehitelty. Ne pannaan täytäntöön sateenvaraohjelman puitteissa, joka on turvallisuusvälineiden ohjelma nimeltään CEP. Ja sitten me teemme yhteistyötä myös muiden alueiden kanssa. Tätä korostetaan meidän työohjelmassamme. Me annamme tukea alueellisille aloitteille, järjestetään alueellisia työpajoja ja sitten meillä on kapasiteetin lisäämisaloitteita muiden alueiden kanssa ja sitten myös parhaista käytänteistä jaetaan tietoa. On hyvin tärkeää tässä mielessä tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Jos ajatellaan sitten teknisiä eritelmiä, meillä on ekakin tekninen työryhmä, joka on kansallisesti tunnustettu foorumi, jossa on kansallisia asiantuntijoita ilmailuturvallisuuden alalta. Euroopan komissio saa Task Forceilta teknisiä, teknisiä panoksia omin, omaan työhön meillä puhutaan teknistä eritelmistä ja yhteisistä testausmenetelmistä, joita käytetään eri keskuksissa ja varmistetaan näin, että laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Meillä on täsmennetty se, minkälainen räjähdemäärä pitäisi pystyä löytämään. Tämä ei ole helppoa. Meillä on 40 eri maata, joilla on omat uhkalistansa ja kukin korostaa jotain omaa aihepiiriä omista syistään. Kuitenkin olemme tähän asti pystyneet toimimaan yksimielisesti. Olemme sitä mieltä, että toimialan toimijoiden kuuleminen on tärkeää. Meillä on erilaisia konsultaatiomekanismeja tätä varten. Esimerkiksi meillä on informaatiokokouksia laitteiden valmistajien kanssa. Tämä liittyy yhteiseen arviointiprosessiin. Kaikki valmistajat pyydetään kertomaan tekniselle taskforcelle tulevista kehityksistä. Me olemme myös antaneet komissiolle tarkkailija-aseman ja ekakin ulkopuolisille valtioille, kuten Israelille ja Australialle myös, jotta voimme käyttää hyväksi niiden tietämystä teknisiin asioihin liittyen, ja näin voidaan edistää myös teknisten standardien kansainvälistä yhdenmukaistamista, mitä tulee sitten yhteiseen arviointijärjestelyyn, joka koskee turvalaitteita, se jo mainittiin, ja se pohjautuu 43 jäsenvaltiomme sopimukseen jakaa tietoa ja olla mukana yhteisessä testausjärjestelmässä. Meillä on standardiohjekirja, jossa kerrotaan, miten tämä menettely pitäisi hallinnoida ja mainittu kunkin tahon rooli ja se, miten eh, räjähteet pitää voida havaita, toisaalta myös nestemäiset räjähteet on mainittu. Meillä on vuosittaisia testejä, jotka on jäsenvaltioiden nimeämiä. Nyt myös turvaskannereita aiotaan testata tästä vuodesta aikain. Testiraportti toimitetaan jäsenvaltioille ja varmistetaan näin, että niillä on tarpeelliset tiedot, joita voidaan sertifioida laitteet tai sitten ei. Me olemme periaatteeltamme avoimia ja sen takia ekakin vaatimusten täyttyminen julkaistaan nettisivulla, kuten muutkin tiedot. Yhteinen Arviointiprosessi on aivan ainutlaatuinen Euroopassa. Tässä lähdetään liikkeelle yksimielisyydestä, niitä annetaan jäsenvaltioille apua sertifiointiprosessissa. Tämä pohjautuu siihen, että jotkut jäsenvaltiot, joilla on kansaista testauskapasiteettia, että ne ovat valmiita panemaan yhteen resurssit kaikkien muidenkin edun mukaisesti. Ja tästä syystä ei kannata tehdä päällekkäisiä ponnistuksia, kun uhkalistasta tehdään päätös. Tehdään päätös myös teknistä eritelmistä ja testit tehdään ja niistä sitten raportoidaan. Tämä on yksinkertainen prosessi ja kuitenkin varten tarvitaan koordinointia, jotta se todella toimii. Tämä mahdollistaa sääntelyille ja toimialalle sen, että voidaan nähdä, minkälaisia rajoituksia tällä teknologialla ehkä on. Meidän pitää vähentää näitä rajoituksia ja tarvitaan jäsenvaltiolta ja teollisuudelta investointeja, jotta lisää tutkimusta voitaisiin tehdä. Ja nyt sitten sitten, mitä tulee nesteiden, aerosolien ja hyytelöiden skannaamisen tässä osiossa puhutaan näistä screenausvaatimuksista ja ekakin kontribuutioista tähän aiheeseen. Mitä kontekstiin tulee, kaikki varmasti muistavat, että uhkaa havaittiin 2006 yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun terroristit pyrkivät tuhoamaan lentokoneet silloin, kun ne juuri olivat liikenteessä ja nämä henkilöt saatiin kiinni ja tuomittiin 2010. Turva toimet ja laitteet eivät pystyneet nestemäisiä räjähteitä tuolloin havaitsemaan, eikä osattu erottaa näitä nesteitä muista tavallista nesteistä. Ei ollut olemassa teknisiä ratkaisuja, sen takia rajoitettiin nesteiden, aerosolien ja hyytelöiden kuljetusta. Ja samanaikaisesti lähdettiin työstämään sitä mahdollisuutta, että nesteet voitaisiin ottaa koneeseen mukaan, kunhan ne oli ensin tarkasteltu turvalaitteissa. Ja tämä ajatus tuli Task Forcein käsittelyyn ja siitä tehtiin säännöksiä. Task Force mietti myös nestemäisten räjähteiden havaitsemista ja pilottikokeet saatiin tehtyä 2009. 2009 EKAKin johtajat päättivät tehdä testiohjelman EKAKin turvallisuuslaitteiden testauksen yhteydessä näin aloitettiin laboratoriokokeet. Tämä oli toinen koekokonaisuus jo olemassa olevien raidekokeiden jälkeen. Jos nyt ajatellaan näitä testejä, niin tässä on neljä erityyppistä lediä. Meillä on A-tyyppi. Siinä on oltava tämän kotelon kansi auki ja sitten on B-tyyppi ja C-tyyppi, joka pystyy useampaa koteloa saman aikaan tarkastelemaan ja sitten on D-tyyppi. Näin pystytään havaitsemaan tarkastelemaan kaiken tyyppisiä eh, koteloita. Tässä on nyt mukana kaikki eri testikeskukset Sveitsissä ja toisaalta tehdään yhteistyötä Fraunhoferin instituutin kanssa Saksassa ja TON-instituutin kanssa Alankomaissa. Ja raportit toimitetaan sitten jäsenvaltioille ekakin toimesta ja osa tiedosta tulee myös nettisivullemme. Sitten äh, laitteisto A, B ja C. Näitä testejä on tehty 2010 toukokuusta. Meillä on ollut A, B ja C-tyyppisiä kampanjoja elo syyskuussa 2010 ja sitten helmikuussa 2011 yli 25 erilaista järjestelmää testattiin. Kolmas testikausi jatkuu parhaillaan ja se saadaan päätökseen 2011 lopussa. Ja eh, sitten D-tyyppiset testit aloitetaan eh, tämän vuoden kuluessa. Tulokset eh, osoittivat, että viisi A-tyyppiä ja 7 C-tyyppiä, 3 B-tyyppiä olivat Euroopan standardien mukaisia. Ja nyt meidän pitäisi edelleen jatkaa näitä testejä koskien uusia laitteita ja järjestelmiä. Valmistajat parantavat koko ajan nykyisten äh, laitteiden ähm, LED-järjestelmien äh, äh, mahdollisuutta tarkastella ja tästä sitten täytäntöönpanoon, täytäntöönpano äh, nesteiden äh, tarkastelussa. Siinä pitäisi ottaa huomioon äh, lentokenttien rajoitteet, matkustajien odotukset, sääntelijöiden näkökohdat, sitten toimijoiden rajoitteet lentokenttien pitää ottaa käyttöön nämä tämän tyyppiset äh, tarkastuspisteet. Pitää tehdä päätöksiä, jotka liittyvät äh, LEDS-tyyppiin, jota käytetään, äh, ja pitää myös rahoittaa nämä välineet. Pitää sopeuttaa tarkastuspisteiden järjestelyt ja tarvitaan myös operatiivisia toimia hälytysjärjestelmiin ja pitää saada myös koulutus kuntoon matkustajille pitää antaa tarpeeksi tietoa, jotta he voivat valmistautua. Yhtenäisyyden puute ja epävarmuudet, joita liittyy eri eh, lentokenttiin, eri kohtiin ne, eh, tai kohteisiin, ne olisivat eh, vaikeuksia myös matkustajille. Ja mm, he tosiaankin äh, veisivät pois sen hyödyn, joka tulisi siitä, että annetaan lupa nesteiden kuljetukseen. Ja sitten operatiiviset kysymykset. Kun ajatellaan turvapisteiden rakentamista, tarkoituksena on keskittää turvapiste tai eriyttää yksi turvapiste per portin mukaisesti. Päätöksessä, että valitaan laitteisto, tässä tarkoituksena on tutkia näitä laitteistoja. ABC vaativat, että nestepakkaukset läpivalaistaan erikseen muista, muista matkatavaroista. Myöskin tarkoituksena on hälytysjärjestelmää pohtia silloin, kun jokin tavaroista on epäilyttävä. No sitten mitä tulee D-laitteistoon, se on se laitteisto, jota kaikki odottavat toimia, odottaa, että kone pystyy läpivalaisemaan matkatavarat siten, että myöskin ne kiel, muut kielletyt laitteet ja kiinteät sitten sieltä löydetään. Tarkoituksena on parantaa läpivalaisun laitetta laitteistoa. Tämä tilanne muuttuu hiukan A- ja B-järjestelmien kohdalla, joita, jossa, jossa käytetään ainoastaan tai jotka ovat ainoastaan LEDS-laitteita, joita käytetään ainoastaan nesteiden läpivalaisuun. Sitten C- ja D-järjestelmien äh, siinä pystyttäisiin myöskin havaitsemaan kiinteät räjähteet. Valmistaja haluaa saada riittävät laitteistot, jotta pystyttäisiin havaitsemaan sekä kiinteät että nestemäiset räjähteet. Ja myöskin väärät hälytykset olisivat äh, hyvin vähäisiä. Valmistajien täytyy myöskin olla siinä tilanteessa, että ne pystyvät äh, vastaamaan LED-tarpeisiin 2013 vuoteen mennessä. Tarkoituksena on varmistaa, että uhkaa pystytään tehokkaasti lieventämään. Nestepakkaukset läpivalaistaan riittävissä määrin. Kansallisten viranomaisten täytyy hyväksyä laitteet ennen kuin niitä käytetään ja varmistaa myöskin, että läpivalaisutoimenpiteet vastaavat EUn ja EU- ja kansallisia vaatimuksia. Jos kansallinen viranomainen on sitä mieltä, että läpivalaisutoimenpiteet eivät tarjoa riittävää uhan lievennystä, se voi päättää tiukemmista toimenpiteistä sen mukaista, kun se on arvioinut uhan kansallisella tasolla, jotta se pystyy takaamaan kansalaisten turvallisuuden. No sitten lyhyen aikavälin haasteet. Tarkoituksenamme on pitää kiinni 2013 määräajasta, jonka EU-lainsäädäntö on määrännyt, jossa kaikki EUn, pystytään EUn lentokentillä poistamaan näistä rajoitukset. Tarkoituksena on myöskin vastata haasteisiin ja valvoa eri toimenpiteitä. ECAC tehostaa testaustoimenpiteitään, kun enemmän D-tyypin letsejä tulee käyttöön. Lentokentät, joita kansalliset viranomaiset valvovat, niillä tulisi olla to- täytäntöönpano ohjelmia, jotka jotka sopeutetaan lentokentän toimintaan. Pitäisi olla Euroopan sisäistä koordinointia, jotta voidaan valvoa valmiuksia ja varmistaa, että läpivalaisu toiminta on tehokasta eu tasolla. Uhat, jotka, jotka kansainvälisellä tasolla huomataan, tulisi selvittää ennen vuoden 2013 määräaikaa. Kansainvälinen koordinointi globaalilla tasolla on vaatimus, jotta voidaan varmistaa, että turva, toimenpiteet harmonisoidaan ja että ne ovat yhteensopivia, jotta voidaan välttää eri turvatoimenpiteet, joita sovelletaan määränpäiden mukaisesti. Seuraava aiheemme on turvaskannerit. Turvaskannereiden käyttöönotto on hyvin varhaisessa sääntelyvaiheessa. ECAC on kehittänyt eri luonnostandardeja ja tukee täytäntöpanotoimia. Seuraavat kalvot esittävät näitä kehitysaskeleita. Tässä myöskin puhutaan eri kehityskuluista sääntelyssä ja myöskin identifioidaan seuraavat askeleet, jotta voidaan menestyksekkäästi täytäntöönpanna turvaskanneiden käyttöönotto, eli lyhyen aikavälin haasteet. Se, että matkustaja läpivalaistaan tarkoituksena varmistaa se, että henkilö ei kätke kiellettyjä esineitä. Tämänhetkiset läpivalaisu ovat sellaisia, että niihin liittyy rajoitteita, öö, esimerkiksi öö, käsi, käsitutkinta tai se, että täytyy metallivalaisimen läpi kulkea turvaskannerit, jotka käyttävät erityistä aktiivista teknologiaa, ne pystyvät havaitsemaan poikkeavuudet, myöskin sellaiset välineet, jotka eivät ole metallista. Ekakin tekninen task force kehitti selkeät standardit turvaskannereille. Näissä eriytettiin eri esinekategoriat. Samankaltainen lähestymistapa, kuten aikaisemmin kuvailin nesteiden osalta. Se, että on uhka luettelo ja te, sitten kehitettiin testimenetelmä ja sen hyväksyi, pää, pääjohtaja hyväksyi sen joulukuussa 2008. Tämän lisäksi jäsenvaltiot, jotka käyttävät turvaskannereita esimerkiksi äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa, tarjoavat tietoa teknisistä ja operaationaalisesta edistyksestä ja myöskin tietojen vaihtoa Yhdysvaltain liikenne- ja turvahallinnon kanssa. Näin varmistetaan yhteensopivuus transatlanttisen väylän kohdalla. Toukokuuhun 2010 mennessä EKAK pystyi täytäntöön panemaan testiohjelmaansa turvaskannereiden osalla, osalta. Ja sitten on hyväksytty EUn toimintastandardit. ECAC on tehnyt täyttä yhteistyötä Euroopan komission ja yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. No sitten lyhyen aikavälin haasteet. Haasteet, jotka täytyy kohdata, jotta turvaskannereiden täytäntöönpano on menestyksekasta, kun ne on hyväksytty. Sitten täytyy olla luettelo testin läpäisseistä laitteista, operatiiviset aspektit, parhaiden käytäntöjen edistäminen lentokentille, henkilöstön koulutus ja myöskin tärkeää tässä on matkustajien tiedottaminen. Me pidämme hyvänä EU-asetusten täytäntöönpanoa viime viikolla. Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Me myöskin vahvasti rohkaisemme laitteistovalmistajien, että, he teho, että ne tehostavat tutkimusta uhkien havaitsemiseksi. Näin järjestelmä pystyy tehokkaasti analysoimaan tiedot ja osoittamaan ne alueet laitteiston käyttäjälle, jossa jotain epä, epävarmuuksia on havaittu. Ennen kuin nyt pääsemme tähän kysymys- ja vastausosioon, haluaisin painottaa seuraavia asioita, jotka äh, liittyvät ekakin lähestymistapaan ilmailu turvallisuudessa. Meidän täytyy saavuttaa tehokasta turvallisuutta kuluttajien, äh, matkustajien vaatimusten mukaisesti. Uusi turvamalli tarvitaan, jossa yhdistetään turvatoimet ja edistetään tehokkuutta. Pitää saada aikaiseksi yhteinen eurooppalainen puitteisto. Täytyy oppia menneisyydestä ja matkustajan täytyy saada tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meidän täytyy myöskin luottaa riskipohjaisen lähestymistapaan. Sitä käytetään uutta tekniikkaa, esimerkiksi teknologiaa, jota parannetaan tutkimuksen ja kehityksen kautta. Näin voimme tehdä järkevämmin työtä. Meidän täytyy käyttää ja kehittää tekniikkaa ja varmistaa tämä. Tämä on lähestymistavan keskiössä. Yksityisyyden suojaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä menneisyys on opettanut, että meidän täytyy näitä arvoja suojella ja uhkien ei tulisi olla sellaisia, että menetämme julkisen tuen toimissamme suojella matkusta. Ei ole mitään syytä sille, että tällaisia arvoja ei voitaisi ottaa huomioon tutkimuksessa, kehityksessä ja teknologian käyttöönotossa. ECAC tukee tätä lähestymistapaa ja tulee jatkossakin edistämään matkustajien oikeuksia tässä suhteessa neljä. Meidän täytyy myöskin tehdä vaikutusten analysointia. Emme voi lisätä toimenpiteitä, jos haluamme varmistaa tehokkuuden ja kestävyyden. Tämän lisäksi no-, nopea sääntely ei ole hyvä. Vaikutusten arviointi antaa meille mahdollisuuden tehdä vertailua uusien ajatusten välillä ja varmistaa, että turvatavoitteet saavutetaan. Myöskin tässä malasjärki pidetään ykkösasiana. Meidän täytyy myöskin rakentaa kapasiteettia paikallisille kumppanuussopimuksille, jotka, jossa, ko, jotka kohdennetaan näihin uhkiin. Myöskin kulttuurierot täytyy ottaa huomioon ja tietojen vaihtoa tulee edistää. Me emme ole millään saarella, muiden toimet vaikuttavat meihin, olipa kyseessä sitten sääntely tai uhka. Ilmailu on maailmanlaajuista ja sääntely toimilla on myöskin maailmanlaajuisia vaikutuksia. Ja ainoastaan matkustajien läpivaloissa, vaan myöskin rahtiturvallisuudessa. Meidän täytyy tukea alueellisia yhteistyötä toimia. EKAK on jo maininnut nämä hyvinkin aktiivisesti ja todellakin odottaa yhteistyön jatkumista tässä suhteessa Euroopan komission kanssa. Joten haluan kiittää teitä mahdollisuudesta puhua teidän kanssanne tänään ja haluaisin tarjota teille yksityiskohtaisemman teknisemmän tekstin, mikäli tämä minulle sallitaan minun täytyy kuitenkin viitata myöskin siihen, että jos teknisempiä yksityiskohtia, mitä esimerkiksi tulee testiraportteihin, vaaditaan, niin ehdotamme, että pidettäisiin suljettu kokous myöhemmin. Me vastaamme kysymyksiin ja toivomme, että tämä kokous on jatkuvan dialogin vuoropuhelun alku tulevaisuudessa. Joten puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, meidän kaikkien puolesta. Totean vain, että me kaikki vastaamme mielellämme kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much indeed for that. Um... Kiitoksia todellakin oikein paljon tästä johdannosta ja esityksestä. Minulla on täällä joukko puhujia luettelossa. Meidän täytyy kuitenkin katsoa hiukan aikataulua, joten toivon, että puhujat käyttäisivät tämän kolme minuuttia se antaa sitten mahdollisuuden myöskin vastauksiin ekakilta, joten ensimmäisenä kolme minuuttia jokainen, jos mahdollista, edustaja de Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näille kahdelle ekakin edustajalle. Meidän mielestä on oikein tärkeää, että tällä tästä asiasta tullaan puhumaan. Tehän tiedätte, että viime viikolla parlamentti otti kantaa komission ehdotukseen ja tiedonantoon. Oma aloite mietinnössä tarkastelimme kaikkia turvallisuusaspekteja, jotka liittyvät siviili-ilmailuun. Me olemme ottaneet kantaa skannereihin ja nesteisiin. Sen jälkeen komissiokin on ottanut komitologian kautta kantaa tähän asiaan. Me emme oikein pidä tästä, mutta toivottavasti tähän tulee myös lainsäädäntöehdotus, niin kuin parlamentti esittää. Joka tapauksessa tässä on nyt päätöksentekopuitteet. Ja tässä on ilman muuta otettava huomioon nämä tekniset seikat tämän mietinnön esittelijänä minä itse huomioin hyvin tarkkaan kaikki tutkimukset ja konferenssin tekemät selvitykset. Jos lähdetään liikkeelle nesteistä, niin en halua enää palata näihin menneisiin asioihin, joita ei enää saa muuttumaan. Kaikki me kuitenkin harmissamme siitä, että huhtikuussa ei voitu tehdä parempia päätöksiä, mitä tulee näihin verovapaisiin ostoksiin lentokentillä. Monella valtiolla oli ongelmia ja on ehkä parempi unohtaa tämä koko aihepiiri, jotta ei tarvitse lähteä keskustelemaan sellaista asioita, jotka ovat ollenkaan kiinnostavia minusta. Mutta konferenssi oli kuitenkin kertonut, että on olemassa mahdollisuuksia saada nämä mekanismit käyttöön. Olisi hyvä, jos konferenssi nyt voisi ottaa kantaa asiaan ja sanoa, oliko tämä tekninen mahdollisuus jo olemassa, olivatko nämä järjestelmät tehokkaita jo tuossa vaiheessa. Mutta vaikka nyt unohdettaisiin nämä menneet, niin meitä kiinnostaisi tällä hetkellä se, voidaanko varmistaa se, että 2013 huhtikuussa meillä on jo sellaiset järjestelmät olemassa, että voidaan eh, löytää kaikki vaaralliset tuotteet sekä nestemäiset ja kiinteät sieltä matkatavaroista ilman, että niitä avataan. Eli sellaiset laitteet, jotka pystyvät erottelemaan eh, toisistaan sellaiset nesteet, jotka eivät ole vaarallisia ja toisaalta sitten sellaiset nesteet, jotka voisivat ehkä aiheuttaa onnettomuuden. Tässä meidän ydinkysymyksemme me olemme mielenkiinnolla kuulleet, että täällä sanottiin, että tekniikka kehittyy ja koko ajan järjestelmät paranevat. Tämä on hyvä asia, mutta voisitteko ehkä nyt jo selvästi ottaa kantaa siihen, että 2013 nämä järjestelmät ovat olemassa. Tämä on se, joka asia, joka meitä kiinnostaa. Joka tapauksessa parlamentti on saanut 2012. Meidän pitää poliittiselta kannalta tarkastella sitä, onko tämä mahdollista, ja konferenssikin pitäisi tehdä näin. Mitä tulee sitten skannereihin? No tässä tilanne on vähän samantapainen. Konferenssi on jo mm, valmistellut ja homologoinut järjestelmänsä. Hyvin erilaisia järjestelmiä tässä on ollut esillä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että parlamentti on ottanut kantaa siihen, mitkä ovat mahdollisia, mitkä taas eivät. Meitä kiinnostaa oikein paljon sellaiset laitteet, jotka antavat lisää arvoa ja jotka ovat suhteellisia, jos ajatellaan tätä riskiä, jolta halutaan välttyä. Haluamme tietää, miten nämä laitteet toimisivat. Ja sitten viimeinen kysymys, jos ajatellaan suhteita Yhdysvaltoihin tekniikan osalta, on selvää, että tässä on olemassa hyvin suuria eroja meidän tekniikkamme ja Yhdysvaltain käyttämän tekniikan välillä, sillä me suhtaudumme näihin eh, ihmisten kuvaamisasioihin hyvin eri tavalla. Kiitos. Kiitoksia. <clears throat> Tässä nyt hiukan puhuitte ikään kuin esittelijän mukaisesti. Mutta pitäkää kiinni, josta herra Alcadroy. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia näistä esityksistä. Nyt ähm, kun menemme johtopäätöksiin, me tietenkin haluamme kaikki saada sellaisen äh, turvallisuustason, joka vastaa, ähm, joka, äh, jossa kunnioitetaan myös yksityisyyden oikeutta minun kokemukseni viime vuosilta on sellainen, että usein nämä järjestelmät ovat jälkijunassa. Me silloin kun saamme jotakin aikaiseksi, niin kehitys on taas mennyt eteenpäin. Ja usein nämä yksityiskohdat ovat juuri noissa yksityiskohdissa. Se, mikä tässä nyt puuttuu teidän esityksestänne, on laaja näkemys turvallisuuspolitiikasta. En tiedä, onko se kokonaistavoitteena. Pyrittekö edes sellaiseen? Tässä pyritään vastaamaan viimeisimpään äh, viestiin kansallisilta viranomaisilta? Reagoidaanko tässä vain asioihin vai onko tässä kaksi, äh, kaksisuuntaista tiedonvaihtoa, jossa otetaan mukaan nämä valtiot äh, silloin, kun haetaan uusia toimintamalleja? Tässä on tietenkin hyvä mennä eteenpäin, koska kaikki muut muuttuu nopeasti, teknologia kehittyy, 2010 teknologinen tilanne oli eri ja me tiedämme, että yhä vain hienosyisempää tekniikka tulee olemaan. Ja nyt 2013 onkin uusi määräaika ja uskoisin, että tämä on nyt sellainen aikajana, johon seuraavaksi pyritään. Kysyisin tässä yhteydessä ikakin suhteista ja EU-tason sopimuksista. Mm, onko sääntelykomitea se, joka tekee päätöksiä ja e, onko e, parlamentilla siellä veto-oikeutta. Teillä on 44 jäsenvaltiota ja varmasti e, monet ihmiset esiintyvät siellä kahdella valtakirjalla, kuten Ekakin, Ekakissa ja sitten toisaalta taas EU:ssa. Siellä on näitä kaikkia eri tasoja, joten kysyisin myös sitä, että miten noudatetaan näitä sopimuksia lähetetäänkö tarkastusjoukkoja kentille. EU on lähettänyt näitä tarkastusryhmiä ja siellä on huomattu suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta nämä 44 jäsenvaltiota ekakissa mm, hyvin vaikea mennä siitä näitä käytännön toimiin. Kiitos. Edustaja Foster. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Ekakin edustajille, että tulivat tänään. Mielestäni tämä oli hyvin huomaavaista ja myöskin ajatuksia herättävää tieto, jota heiltä saimme. Haluaisin aloittaa sanomalla, että me palaamme nyt tästä. Siis minähän olin myöskin esittelijänä syyskuun 11 tapahtumiin liittyvissä asioissa, joten tässä me teimme hyvin tiivistä yhteistyötä komission kanssa näissä kyseisissä prosesseissa. Meidän tavoitteemme, eli haluaisin nyt kertoa ensin siitä, me haluamme, emme halua siis lopettaa turvallisuutta Euroopassa, tämä on tavoitteemme. Se, mitä meillä nyt on, eli henkilöt, jotka menevät turvatarkastusten läpi maassa A ja sitten vielä maassa B, kun he ovat vielä EU-ssa tai EKAK-maassa. Ja sitten kun matka on päättynyt, niin he ovat melko kyllästyneitä joka tapauksessa. Että näinhän on käynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos nyt tarkastelemme tätä tavoitetta, niin tämän me haluamme tehdä. Ja tämä on se, mitä komissiokin haluaa. Haluaisin ensiksi käsitellä nesteitä. Tämä komission suuntaan, vaikka komissio nyt ei vastaakaan tänään, kaikki halusivat, että tämä 100 milliä. Tämä asia päätettäisiin 2011 ja moni ajattelevat, että tämä on melko mahdotonta. Jos nyt me ajattelemme näitä laitteita, joita on käytettävissä ja, ja pienillä lentokentillä, niin voisin ymmärtää, että sinne voitaisiin laittaa A, B tai C-tyyppi, koska on aikaa, ei ole liikennettä, se, että pitää ottaa tavaroita laukusta ulos, se olisi ok. Mutta minä kyllä en hyväksyisi sitä, että näitä välineitä otettaisiin 2011 käyttöön ilman, että D on valmis, koska ei tarvita isoilla lentokentillä, että siellä ihmiset joutuvat näitä pulloja ottamaan laukuista ja sitten, että menee tunti kaupalainen, kuin matkustajat pääsevät läpi, joten en ole yllättynyt siitä, että tämä ei ollut valmis 2011. Olisi hyödyllistä, jos se olisi valmis 2013. Me olemme tavanneet myöskin laitteiston valmistajat, puheenjohtaja monet muut. On paljon laitteistoja olemassa jo. Eli jos nyt sitten tässä mainostatte ekakin verkkosivuilla sitä, että mikä laitteisto on hyväksyttävää, onko tämä selvää lentokentille itselleen? Tai pohtivatko ne, että mitä välineitä ne joutuvat käyttämään? Tämä oli ensimmäinen kohtani. No sitten näistä vartaloskannereista tiedätte, että me olemme käyneet hyvin laajoja keskusteluja jonkin aikaa. Jälleen kerran eri yritykset kertovat meille näistä laitteista. Me teimme täysin selväksi tässä valiokunnassa, mitä me emme halua huolimatta tietyistä lääketieteellisistä todisteita, joita jotkin jäsenvaltiot esittävät. Me emme halua röntgenlaitteita, emme halua säteilyä, koska joissakin maissa ihmisiä, ihmisiä ei päästetä näiden laitteiden läpeilevät ole sairaalassa, joten tämä on siis yksi asia. Minä en ole samaa mieltä siitä, että lentokentät olivat melko tyytyväisiä, että laitteistoa ei ollut käytettävissä esimerkiksi 2011, koska se maksaa paljon. Ja mitä enemmän siellä myydään tavaroita, verrattuna tavaroita, niin sitä parempihan se on. Mutta siis nyt vielä palatakseni näihin vartaloskannereihin. Se, mitä me haluamme, on tehokas järjestelmä. Emme voi puuttua aina jokaiseen asiaan, koska muutenhan me menemme kohta ties minkä skannerin läpi tässä. Olette kyllä oikeassa, että otatte tämän asian esille, mutta samanaikaisesti täytyy myöskin tehdä selvennyksiä siitä, miten, miten pitkälle ollaan menossa. Täällä monet kyllä hyväksyisivät tällaisen vartaloskannerin lisälaitteena, mutta täytyy minun mielestäni kuitenkin olla selvillä, että jos laitteisto on oikeanlainen, niin ei sitten mitään poikkeuksia pitäisi olla. Mitä järkeä on, että on vartaloskanneri, jos puolet matkustajistaan saavat poikkeuksen, jos he ovat vaikka raskaana, ovat vanhempia, ovat lapsia tai mitä tahansa. Jos laitteisto on oikeanlaista, kiitos, niin kyllä minä lopetan kohta. Jos laitteisto on oikeanlainen, niin skannerit ovat sellaisia, että jokaisen pitäisi voida mennä läpi, riippumatta siitä, minkä ikäisiä, mikä on lääketieteellinen tila. Jos laitteisto on oikeanlaista, tämä pitäisi voida tehdä. Tämä on ainoa tapa, että saadaan lisäväline, vartaloskanneri, joka on hyödyllinen. Jos se on vapaaehtoista, niin mitä järkeä on ylipäätään käydä näitä keskusteluja tässä näiden viime vuosien aikana? Tässä muutama ajatus. No sitten viimeinen kysymykseni on se, että mikä on suhteen EASAan? Tämähän on myöskin merkittävä asia. Kiitos. Okay. Edustaja Rike. Merci, monsieur président. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Ekakille tästä puheenvuorosta. Haluaisin vain nyt tehdä selväksi, kuinka vaikeaa turvallisuuden alalla on päättää objektiivista normeista, sillä turvallisuus kysymykset riippuvat eri maissa siitä, minkälainen uhka on. Tämä vaihtelee kovasti eri maiden välillä. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä Ekakille. Ensinnäkin, kuinka paljon virheitä saisi tulla, jos ajatellaan näitä nestiskannereita, onpa kyseessä C- tai D-tyyppinen skannerit ja sitten kun virheitä tulee, eli kun tulee myönteinen löytö, niin mitä sitten tapahtuu, evakuoidaanko tämä alue kokonaan ja tuodaanko sinne sitten eh, räjähdeasiantuntijat, jos näin tapahtuu ja jos silloin tällöin virheitä tulee ja aina pitää ryhtyä tämän tyyppisiin toimiin, niin sitten lentokentät kyllä menisivät aivan täysin jumiin. Ja sitten mitä tulee näihin erityyppisiin skannereihin, jotka käyttävät elektromagneettista e, toimintatapaa. Tämä on erilainen kuin se, mitä tällä hetkellä on. Ja sitten onko EKAK päättänyt niistä säännöistä, jotka koskisivat näitä turvaskannereita ja entäs testit, koska ne on tarkoitus tehdä. Kiitoksia edustaja Ajala Senner, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Ekakin edustajia. Pari pientä kysymystä. Aivan ensiksi, voisitteko selittää konkreettisesti ja aivan, ketkä osallistuvat näihin toimin. Täällä eh, on kuulemisia, joita järjestetään myös ajatellen matkustajia. Ja tässä sanottiin, että haluttiin päästä tehokkaaseen turvallisuuteen, ottaen huomioon myös eh, matkustajat, minkälaista kuulemista tässä suhteessa harjoitetaan. Miten eh, nämä testit tapahtuvat lentokentillä, kun puhutaan pienistä lentokentistä, miten otetaan huomioon tämä. Te itse sanotte, että eh, tässä pitäisi todellakin avata eh, eh, matka, matkalaukut, jotka menevät matkustamoon ja sitten sanotte, että 2011 loppuun mennessä saadaan päätökseen nämä testi, eh, miten kauan kestää ennen kuin tämä saadaan käyntiin, sitten kun eh, se on käytettävissä. Ja sitten lopuksi vielä puhutte siitä, että pitää mm, mm, vähi, mahdollisimman vähän eh, puuttua matkustajien oikeuksiin ja tässä jäsenvaltiot ovat mukana. Tässä ei puhuta enää, enää näistä eh, nestemäisistä räjähteistä, eh, vaan yleensä skannereista. Eh, onko siellä, millä tavoin te voisitte asettaa mahdollisimman vähäisiksi nämä erot, joita on eri jäsenmaiden välillä. Ja miten viestintä tapahtuu? Täällä sanotaan, että teillä on haasteena viestintä matkustajille. Millä tavoin te viestitte matkustajille? Tästä voisi olla aivan konkreettisia suosituksia. Uskoisin, että tässä on tiettyä syrjinnän tunnetta. Varsinkin lentokentillä matkustajat, tämä usein aiheuttaa kaaosta ja epävarmuutta. Kiitoksia edustaja Flakenstein. No, no. Tässä äh, geht nicht von meiner Redezeit. No tämä nyt, tämä Frankenstein ei mene minun puheajastani. Minäkin haluan kiittää tästä esityksestä ja myöskin tarjouksestanne, että tällainen kokous pidettäisiin ehkä vielä suljettujen ovien takana, vaikka me emme halua tietenkään miksikään teknikoiksi ryhtyä, vaan haluamme pysyä poliitikkoina. No sanoitte lopuksi neljä asiaa, joita pidän hyvänä. Vaikutusten arviointi ennen täytäntöönpanoa, maalaisjärki, kansainväliset suhteet ja se, että täytyy ottaa myöskin matkustajien odotukset huomioon. Jos kaikki olisi aina toiminut näin, niin varmasti yksi jos toinenkin keskustelu olisi käyty toisella tavalla. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin minua ei niinkään kiinnosta se, että nämä A, B, C, D, kaikki erilaiset skannerit, toimivatko ne vai eivätkö koska en halua A tai B, jos tiedän, että C ja D on jo olemassa. Enkä halua myöskään, että lentokenttä joutuu törsäämään rahaa, jotta kaksi vuotta myöhemmin sitten se joutuu hankkimaan sellaiset laitteet, jotka ovat hyödyllisiä myöskin matkustajalle, että henkilö voi jättää nesteet matkus, matkalaukkuun ja se skannataan sitten siinä mukana. Eli nyt sitten kysymyksen, jos nyt kuulin, että vaihe D alkaa 2011 vuoden lopussa, eli noin 17 kuukautta ennen huhtikuuta 2013. Näettekö, että on olemassa realistinen mahdollisuus, että skanneri D on sellainen, että se voidaan ottaa käyttöön kyseisenä ajankohtana. Toinen kysymys, ja sitten jätänkin tämän tähän, tämä liittyy vartaloskannereihin. Minä luin, että päätöksemme jälkeen, kun tyyppitestausohjelmat tullaan tässä tekemään, niin totesitte, että tiedot, joita kansallisvaltiossa jo on, esimerkiksi Alankomaissa, niin niitä käytettäisiin. Voitteko kertoa meille jotakin tuloksista Saksasta? Minä tulen Hampurista. En voi tässä ottaa kantaa, koska nämä vartaloskannerit suljetaan aina kun jos siellä on enemmän kuin sata henkilöä lentokentällä, koska muuten ihmiset eivät pääse lennolle, ne eivät ehdi sinne. Joten tästä syystä tämä on minun vaikea ymmärtää. Ovatko nämä erilaisia nämä laitteet? Ja sanotteko lopuksi jotain vielä myöskin liittyen tehokkuuteen? Ja annatteko suosituksen tiettyihin tyyppeihin nähden? Kiitoksia. Mr. Kuhn. Edustaja Kuhn. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tällähän hetkellä matkustaja valvontaa on tarkoitus parantaa yli 90 prosentin. Kollega Pascal de Grandesin mietinnössä oli tietoa siitä, että tässä on aivan erityinen ongelma edessä, ja kyse on näistä yhdistetyistä matkustaja- ja rahtilennoista. Ja rahdin kohdalla totta kai täytyy kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. Eivät ainoastaan nämä te- testitapahtumat osoittaneet sitä, niitähän tuossa muutama kuukausi sitten toteutettiin ikään kuin undercover. Ja se, että käytetään tätä turvallisuuden lähettäjän periaatetta, jotka on sertifioitu. Tämä on edelleenkin mielestäni ongelmallinen. Miten EKAK näkee tilanteen? Onko se ryhtynyt toimenpiteisiin ja todennut, että no tässä meidän täytyy valvoa myöskin rahtia, ei ainoastaan röntgenin avulla se, että voidaan jotakin räjähteitä havaita, että onko jotakin biosensoreita me olemme tätä jo hiukan tarkastelleet, mutta tämä on mielestäni myöskin erittäin tärkeää, jotta kokonaisturvallisuutta ilmailualalla voidaan parantaa. Thank you. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä minä itse. Ensinnäkin mielestäni on erittäin mielenkiintoista kuunnella teitä tämän esityksenne aikana. On koko joukko kysymyksiä, joita tässä on esitetty jo, mutta yksi ainakin kiinnostaa minua. En ole varma, onko EKAK asettanut joitakin standardeja näille skannereille. Että onko olemassa jonkinnäköinen raamattu tai standardilista luettelo näille skannereille. Olisin kiinnostunut kuulemaan vastauksena tähän. On no sitten toinen asia, tässä esityksenä totesitte, että nopea lainsäädäntö on usein huonoa sellaista. Emme nyt ole eri mieltä kanssanne, mutta sanooko joku jäsenvaltiolle tämän, koska ne, jotka syyllistyvät nopeaan lainsäädäntöön, joka usein johtaa huonoon lainsäädäntöön, ne ovat jäsenvaltiot, koska heti kun jotakin tapahtuu, niin sitten heti ryhdytään toimiin. Eikä pitäisi koskaan tässä nyt pitäisi aliarvioida Yhdysvaltoja, jotka keksivät pyörän kerta toisensa jälkeen. Joten mietin, että painostaako EKAK jäsenvaltioita, että he eivät tässä ryhdy liian pikaisiin toimenpiteisiin. No sitten Yhdysvaltoista vielä. No, Olisin myöskin kiinnostunut kuulemaan, millaista yhteistyö on Yhdysvaltain kanssa, koska selkeästi yksi niistä tapahtumista, jotka liittyvät tähän vaiheeseen huhtikuussa, on se, että Yhdysvallat viime hetkellä – muutti mieltään ja aiheutti meillekin ongelmia. Ja tämä valiokunta todella painokkaasti kysyi, että puhuuko kukaan Yhdysvaltain kanssa, onko mitään yhteistyötä tekeillä. Tarkoitamme hyvää yhteistyötä, emme sitä, että jos yhdysvaltalaiset sanovat että hyppää, niin EU kysyy, että kuinka korkealle. Onko minkäännäköistä näköistä kahden suuntaista prosessia Yhdysvaltain kanssa, jotta voidaan varmistaa, että me emme saa tällaista tämän vuoden huhtikuun toistoa. No sitten viimeinen asia. Tässä selkeästi tässä valiokunnassa ei luoteta siihen, että 2013 määrä aikanesteiden suhteen on se, että se menee läpi. Ettekä voi syyttää meitä, että epäilemme tätä. Niin kuin sanoin aluksi, me haluamme ainoastaan tietää, onko se teknisesti mahdollista, kyllä vai ei, koska jos se on, niin mennäänpäs nyt eteenpäin. Ja tämä on se, mihin me tarvitsemme vastauksia teiltä. Sitten todellakin viimeinen kohtani liittyy testaukseen. Minun täytyy todeta teille, että ymmärrän kyllä sen tarpeen, että tarvitaan vartalotestejä, mutta se, Tämän täytyy olla lentokentissä itsessään. Ja nyt totta kai lentokenttätestaukset ovat tärkeitä nyt, kun niitä verrataan näihin laboratoriotesteihin. No sitten täällä komissio on pyytänyt puheenvuoroa. Minä sallin sen vain pariksi minuutiksi, jotta sitten saamme vastaukset. Olen nyt yhtä tiukka komission suhteen kuin puhujien suhteen. Herra Bolding. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. I yield. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä minä toimin kurinalaisesti niin kuin pyydätte. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että on hienoa, että teemme yhteistyötä Ekakin kanssa monessakin asiassa. Sitä tehdään todella monella alalla ja se on kovin hyödyllistä. Jos te ajatellaan standardien asettamista Euroopan unionin tasolla niin me teemme hyvin läheistä yhteistyötä Ekankin kanssa ja konsultoimme heitä jatkuvasti. Eli työtä tehdään yhdessä, mutta sen jälkeen meidän on sitten toimittaa niin, että pystytään mahdollisimman hyvin tekemään työtä. Eli me lähdemme liikkeelle siitä, mitä EKAK on tehnyt. Mitä tulee 2013 määräaikaan, on hyvä, että EKAKkin lähtee siitä liikkeelle. Ja me haluamme toimia niin kuin valiokunta toivoo, että tähän määräaikaan päästäisiin ja syyskuussa meillä on työryhmän kokous ja pyrimme juuri tähän määräaikaan. Ja puheenjohtaja, olette aivan oikeassa, kun puhutte testaamisesta. Testaaminen on todella tärkeää laboratorioiden ulkopuolella, niin ettei tule samoja ongelmia kuin viime kerralla. Ja sitten meillä on 2012 puolivälin arviointi myös, jossa tarkastellaan sitä, onko tekniikka nyt jo tarpeeksi kehittynyttä, ei tämä fiasko toistuisi, jonka te mainitsitte tämän vuoden huhtikuun osalta, mitä Elkan Raui sanoi me olemme aina hyvin reaktiivisia. No tämä on todellakin se peli, mitä me pelaamme. Me reagoimme. Kun pahat ihmiset toimivat, niin me reagoimme näihin toimiin. Tämä on ihan määritelmän mukaista, mutta me pyrimme olemaan myös ennakoivia ja käytämme hyvää tekniikkaa ja ja tietoja, joita saamme, jotta voimme suojata kansalaisimme. Sitten täällä on puhuttu myös uusista turvallisuusmalleista. Singaporessa on puhuttu tulevaisuuden tarkastuspisteistä ja muista. Mekin ekakin lailla haluamme edistää tätä asiaa. Toivottavasti en nyt puhunut liikaa, puheenjohtaja. Kolme sekuntia vielä, niin oli sitten joutuneet vasaran alle. No, mutta tämä oli erittäin hyvä ajoitus. En nyt tiedä, kuka haluaa tässä vastata ensimmäiseksi. Haluatteko vastata näihin esittämiimme kysymyksiin? Meillä on kymmenen minuuttia, jotta tiedätte, missä menemme. Totta kai on vaikea vastata kaikkiin näihin kymmenessä minuutissa, mutta meillä on tiukan kiire. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Useita kesto, kysymyksiä täällä tuli mu- muutamasta näkökulmastakin. Ehdottaisin että vastaisin ensin äh, De Grandesin äh, äh, kysymykseen ja teidänkin ja puheenjohtaja. Ne olivat yleisluontoisia ja sitten täydennyksen varmasti antaa kollegani näistä yksityiskohtaisista kysymyksistä. Aivan aluksi haluaisin kiittää valiokuntaa ja varsinkin herra de Grandesia koskien henkilöskannereita. Hän on tehnyt siitä mietintötyötä, hyvää yhteistyötä ja tämä on erittäin hyvä pohja asialle, joka ei ole pelkästään tekninen, vaan se on myös poliittinen kysymys. Siinä on yksityisyyden suoja kysymys ja siinä meillä on tietyt suuntaviivat, jotka ovat nyt aika selkeitä. Nesteistä Ensimmäinen kysymys. Onko tässä vaiheessa olemassa mitään riittäviä järjestelmiä, teknologisia järjestelmiä, minkälaisia mahdollisuuksia on äh, päästä 2013 määräaikaan? Aivan lyhyesti. Joku teistä Eera Fleckenstein sanoi, että tyyppi A ja B Eh, niiden avulla ei paljonkaan eh, voida saada aikaan. Olen aivan samaa mieltä. Eh, tyyppi A, sen avulla voidaan testata nesteitä näytteiden pohjalta. Ajatellaan vaikka viini- tai viiskipulloa. Sitten kun on otettu näytteet niistä, niin tämä tuotehan on tuhottu. Tätä on vaikea edes kuvitella. Sitten B-tyyppi on jo parempi, mutta täytyy katsoa, mitä se tarkoittaa eh, järjestelmän kantalta, kannalta. Eh, se tarkoittaa, että testataan eh, jokainen, jokainen säiliö, jossa on nestettä. Ja siihen saattaa mennä erittäin paljon aikaa ja sitten jos syntyy väärä hälytys, niin se aiheuttaa kustannuksia ja sen tähden varmaankin loppujen lopuksi monissa Euroopan maissa ollaan sitä mieltä, että tämä säännöstö ei mahdollista sitä, että voidaan säilyttää sama turvallisuuden taso kuin tällä hetkellä, koska tällä hetkellä turvallisuustaso eh, taataan näillä pienillä nestemäärillä. Kaikki eh, räjähteet on, äh, ne ovat aina suhteessa massaan. Jos määrät ovat pieniä, niin ei ole äh, riskiä, mutta jos äh, laajennetaan määriä ja voidaan testata ainoastaan pieni määrä näitä nesteitä, silloin turvallisuustaso ei ole mitenkään sama. Ja me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa maailma on vaarallisempi kuin aikaisemmin. Itsekin me, me olemme Libyan, Libyassa mukana eh, sotilastoimissa eh, ja me olemme erittäin eh, varovaisia, koska libyalaiset ovat aikaisemmin tuhonneet lentokoneita. Me olemme näissä varovaisia ja tämä pätee muihinkin maihin. Ja tämä selittää myös sen, että meidän mielestämme ei ole sopivaa nyt laskea turvallisuustasoa tässä vaiheessa. Ja sitten se, mitä odotamme kaikki, niin se on D-tyyppi, jota odotamme. Se tarkoittaa, että saadaan aikaan edistystä ajatellen matkustaja. Matkustajan ei tarvitse enää ottaa esiin nesteitä ja matkustamo tavaroissaan voi ottaa ne ja sitten niitä ei tarvitse enää tyhjentää, jotta voidaan testata. Sitten kun toiminta saadaan nopeammaksi, niin meillä on aivan sama turvataso ja meidän pitäisi pystyä siihen, mitä, mihin kaikki pyrimme. Meidän pitää parantaa turvallisuustasoa ja samaan aikaan parannetaan myös matkustajien mukavuustasoa. Tietenkin me Ekakissa meillä on sama tavoite kuin komissiossakin tai tässä valiokunnassa, eli mahdollistetaan verovapaa myynti, koska se on tietenkin tärkeää myös lentokentille. Kaikissa tässä pitää ottaa huomioon kuitenkin turvallisuus. Voidaanko 2013 määräaikaa sitten noudattaa epäilemättä tässä ekakia ei pidä pistää vastaamaan asioista, joista se ei ole vastuussa. Se ei tee näitä laitteita ja me teemme kaikkemme, jotta painostaisimme niitä, jotka tekevät niitä teollisuudessa, jotta saamme mahdollisimman nopeasti laitteet. Me olemme tilanteessa, jossa voimme tehdä hyvin nopeastikin testejä sekä laboratoriotestejä että myös myöhemmin lentokenttätestejä mutta me teemme töitä niillä laitteilla, joita saamme käyttöömme. Ja me teemme töitä, kuten herra Rike sanoi, ajatellen tätä uhkaa. Tämä muuttuu aina ajan myötä ja meidän pitää sopeutua itsekin tähän tilanteeseen. Useita kysymyksiä esitettiin Yhdysvalta, suhteista Yhdysvaltoihin niitähän ne ovat jatkuvat. Meillä on kaksi tapaamista vuodessa, yksi Euroopassa, yksi Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisten kanssa. Näitä tapaamisia on. Siellä ne edustajat eivät ole paikallisesta niin sanotusta ekakista, vaan siellä on myös turvallisuushenkilöstöä tai turvallisuus alaa. Ensinnäkin ilmailuturvallisuus, ilmailutoiminnat, eh, terrorismin vastainen taistelu ja ympäristö. Näiltä kolmelta alalta meillä on jatkuvasti yhteistyötä ja tapaamisia. Me tietenkin me toimimme suvereenisti, niin kuin puheenjohtaja on sanonut myös. hallitukset reagoivat sen mukaan, mitä tapahtuu. Nyt voidaan syyttää hallituksia siitä, koska hallitukset edustavat eh, pääosastoja. Joskus reagoidaan liian nopeastikin, mutta mitä sanoisimme, jos ei yritettäisi oppia tällaisesta eh, iskuyrityksestä eikä sitten reagoitaisi Tämä on todellakin hankala tilanne, koska siinä pitää tehdä päätös eh, tilanteessa, jossa on paljon epävarmuuksia. Eh, mahdollisuus, että jotain tapahtuu, on eh, hyvinkin pieni Eh, me olemme tietoisia mm, niistä ongelmista, joita aiheutuu ihmisille, jotka eivät ole mitenkään syyllisiä. Mutta jos jotakin tapahtuu, niin silloin nämä seuraukset ovat järkyttävät. Eli tasapainoa on hyvin vaikea löytää. En sano, että nyt ollaan täydellisessä tilanteessa, vaan nyt eh, meillä on eh, ekakin myötä johdonmukaisuutta tässä työssä ja kuitenkin monilla hallituksilla on yhteiset kannat. Nyt meille esitettiin kysymys myös siitä, miten EKAK toimii lähes tulkoon kaikki EUn jäsenmaat ovat mukana, mutta meitä on 44, eli olemme laajempi kuin pelkkä EU. ECA-direktiivit ovat sellaisia, että kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, mutta meillä ei ole mitään sääntelyvaltaa, joten on selvää, että EUlle yhteisön säännöt ovat ne, jotka pätevät. Tässä kyse on koordinaatiosta, ja mitä laajempi koordinaatio on, sitä tehokkaampaa on ilmailu, koska e, asiat kehittyvät nopeasti, ja sitten kun maantieteellinen kattavuus on laaja, se on myönteinen asia. Jos nyt e, pyritään edistämään 44 eh, jäsenvaltion eh, keskuudessa eh, näitä yhteisön sääntöjä pitäisi pystyä myös oppimaan muiden jäsenvaltioiden kokemuksesta. Ja se on varmasti myönteinen seikka, sillä ei tietenkään ole vastaavan toimielimen valtaa, koska ei ole mitään lainsäädäntövaltaa niin kuin EUlla tietenkään. Sitten nämä vartaloskannerit, me olemme, kuulemme aivan selvästi viestin, että meidän tulisi välttää ionisäteilyä. Tällainen valinta on tehty jo useassa jäsenvaltiossa. Ne ovat valinneet sellaisen järjestelmän, joka, jossa ei ole säteilyä. Yhdysvallat ovat tehneet erityyppisen valinnan. Siellä on kahden tyyppistä järjestelmää näissä vartaloskannereissa. Ja kaikki analyysit, joita on tehty, osoittavat, että tässä ei mitään erityistä vaaraa tule matkustajille, joten on aivan järkevää seurata teidän suosituksianne, että mm, voidaan tukea myös näitä vartaloskannereita. Me toivomme, että äh, tämä laajenisi. Tietenkin äh, käsin tehty äh, tutkimus on hyvä, mutta huonosti tehty on aivan hyödytön. Mutta vartaloskanneri saa aikaan edistysaskeleen ja varsinkin silloin, kun se on automaattinen ja silloin ei myöskään puututa elämään. Nyt emme ole saaneet vielä erityisen hyviä tuloksia. Ne ovat vähemmän hyviä kuin käsin tehty. Please. Anteeksi, että keskeytän, mutta voisitteko päästä nyt loppuun? Niin, tämä oli jo ihan viimeinen kohtani. Vartaloskanneri on tällä hetkellä automaattisena vähemmän tehokas kuin käsin tehty se ei riipu välttämättä laitteistosta, vaan mm, ATK-järjestelmästä. Tietenkin toivon, että tässä mennään eteenpäin ja jossakin vaiheessa me saamme eh, sellaisen käyttöön. Tässä siis eh, hiukan sekaisin, mm, en ehkä vastannut aivan kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä on kompromissi, joka tehdään ajan puutteen vuoksi. Kiitoksia edustaja Gandil. Minulla on täällä työjärjestyspuheenvuoro eh, edustaja Fosterilta lyhyesti. Um... Kyllä, puhun lyhyesti. Haluaisin vain ottaa erään asian esille, koska me olemme käyneet hyvin intensiivistä keskustelua liittyen tähän säteilyyn. Ja teillä on selkeästi kanta tähän, mutta meilläkin on kanta. Emmekä ole samaa mieltä yleensä ottaen mitä lääketieteelliset asiantuntijat sanovat, että tämä ei vaikuta millään tapaa. Totesitte juuri, että käsin tehty tutkimus on turha, joten tämän tarkoituksena on se, että jos vartaloskannerit otetaan käyttöön ja e, sitten, sillä, ja sitten todetaan, että sillä ei ole mitään, että se ei vaikuta mitenkään yksityisyyden suojaan eikä lääketieteellisiin kysymyksiin, niin meidän täytyy edistää tätä, koska muutenhan tässä nyt sitten puolet ihmisistä jäävät tämän ulkopuolelle. Tämä on se asia, jonka otamme esille ja tämä liittyy myöskin Jenysovan säteilyyn. Olittepa samaa mieltä tai ette? No niin, me haluamme yhden järjestelmän Euroopassa. Tällä hetkellä ei tällaista johdonmukaisuutta ole se, että yhdellä lentokentällä otetaan kengät pois ja toisella kentällä sitten taas ei vaikka ollaan samassa jäsenvaltiossa, joten tämä, tämä johdonmukaisuus. Mutta kiitän teitä, herra Gandil ja kollegojanne, että tulitte tänään paikalle, esititte näkemyksenne ja toivon, että voimme tässä tarttua tarjouksenne jatkuvasta keskustelusta tämän valiokunnan ja ekakin välillä. Tämä kyllä hyödyttäisi meitä. Toivon, että se hyödyttäisi myöskin teitä. Ja mielestämme on hyvä, että tietyt instanssit ovat sellaisia, että meidän pitäisi ehkä pitää tällainen suljetuin ovin käytävä kokous tässä tähän liittyy näitä turvallisuuskysymyksiä ja niin poispäin. Mutta kiitoksia joka tapauksessa, että saavuitte paikalle. Kiitoksia esityksestänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Nyt sitten haluaisin siirtyä suoraan keskusteluun herra Volnerin kanssa, joka on Unkarin liikenneministeri, joka on viimeisen kuuden kuukauden aikana ollut vastaava. Pahoittelut, että joudutte odottamaan tässä muutaman minuutin. Annan teille puheenvuoron. Meillä on noin tunti aikaa keskusteluun. Toivon, että voisitte puhua noin 15 minuutin ajan tai ehkä vähän vähemmän ja sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Mutta nyt annan puheenvuoron teille. Kiitoksia ministeri. Köszönöm szépen. Kiitos oikein paljon arvon puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Unkarin kannalta on ollut historiallisesti tärkeää se, että olimme ensimmäistä kertaa Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona. Me odotimme suurella mielenkiinnolla tätä tehtävää ja Unkarin, Belgian ja Espanjan puheenjohtaja Trion osana osallistuimme jo siihen, että laadittiin liikennepolitiikkaa koko Triolle. Puheenjohtaja valtio-ohjelmassamme liikennepolitiikan osalta pyrimme siihen, että voisimme saada aikaiseksi vahvan ja kilpailukykyisen Euroopan unionin ja myös kestävän uudenaikaisen kilpailukykyisen liikennejärjestelmän ja halusimme toimia aina läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Trion ohjelman pohjalta ja lähtien liikkeelle siitä, mihin muut Trio-kumppanit olivat päässeet. Puheenjohtajavaltio asetti itselleen kunnianhimoiset tavoitteet, jotka olemme pystyneet täysin toteuttamaan. Olen vakuuttunut siitä, että tämä menestys ei olisi ollut mahdollista ilman Euroopan unionin toimielimiä, erityisesti Euroopan parlamentin avustusta. Sen takia haluaisin aivan ensiksi kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että neuvotteluissa suhtauduttiin asioihin rakentavasti ja annettiin meille paljon tukea. Yhteinen työmme on johtanut siihen, että Euroopan unioni kykenee vastaamaan niihin haasteisiin, jotka ovat liikennejärjestelmien edessä. Ja näin vahvistamme Euroopan unionin taloutta, koko Euroopan unionia ja myös kansalaisten hyvinvointia. Hyvät naiset ja herrat, jos suotte, niin vedän lyhyesti yhteen Unkarin puheenjohtajavaltion liikennesaavutukset ohjelmassamme me jaoimme kahteen ryhmään ne asiat, jotka halusimme käsitellä. Toisaalta kestävyys ja integraatio ja toisaalta turvallisuus- ja puolustuskysymykset. Jos ajatellaan kestävyyttä ja integraatiota, tällä alalla TEN-verkoston tarkastelustrategia olisi nyt ensimmäisenä käsittelyssä. Tärkeimpiä liikennepoliittisia tapahtumia oli 7. ja 8. helmikuuta 2011 Gödöllössä pidetty epävirallinen ministeritapaaminen, jossa keskusteltiin TEN-verkoston tulevaisuudesta ja myös suunnittelusta ja rahoituksesta. Tämän tapaamisen tulokset ja jäsenvaltioiden odotukset laitettiin puheenjohtajien päätelmiin ja tämä julkaistiin yhdessä komission ja puheenjohtajavaltion lehdistötiedotteen kanssa. Epävirallisessa tapaamisessa komissio on käsitellyt kattavia verkkoja ja perusverkkoja ja tästä voi olla osviittaa TEN-T 2011 syyskuussa julkaistaville lainsäädäntöehdotuksille. Ja sitten toisaalta meillä on komission valkoinen kirja, joka koskee liikennepolitiikkaa. Ja 16. kesäkuuta neuvostossa käsiteltiin tätä asiaa suuntaa antavasti ja myös jäsenvaltioiden kannat pyydettiin kirjassa muodossa toimittamaan meille. Ja sitten puheenjohtajavaltion yhteenveto laadittiin tästä kaikesta. Jäsenvaltiot pitivät komission esitystä ja sen antamista hyvänä, ei kuitenkaan oltu samaa mieltä kaikista aiheista, jotka liittyvät Euroopan liikennepolitiikkaan. Tärkeimpiä tehtäviä olivat jäsenvaltioiden mielestä eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vahvistaminen, liikenneverkostojen toimiva yhteenliitäntä, yhteinen eurooppalainen liikennealue ja sen loppuun saattaminen, uudet rahoitusmekanismit ja koherenssin yhteisrahoituspuitteiston aikaansaaminen. Ja halutaan myös parantaa liikenneinfrastruktuuria ja sen kestävyyttä. On ryhdyttävä paikallisiin ja kansallisen tason toimiin niin, että voidaan varmistaa liikenneturvallisuus ja älykkäät liikenne järjestelmä. Puheenjohtaja valtion yhteen vedossa on huomioitu myös jäsenvaltioiden kirjaiset panokset ja tämä antaa sitten mahdollisuuden tehdä konkreettisia ehdotuksia komission toimesta. Mitä tulee Eurovinjettidirektiiviin, siitä saatiin aikaiseksi Belgian kaudella määräenemmistö päätös. Sitä meidän puheenjohtajakaudellamme on tarkasteltu intensiivisesti ja pyritty tasapainoiseen ratkaisuun toisessa käsittelyssä. Me pääsimme tavoitteeseemme 2008 vuodesta asti asiasta on neuvoteltu ja nyt nämä neuvottelut on saatu päätökseen ja näin saatiin aikaiseksi päätös toisessa käsittelyssä. 7. Eh, kesäkuuta Euroopan parlamentti äänesti sitten direktiivin muuttamisesta. Tämä säädös on ensimmäinen askel saastuja, saastaja maksaa periaatteen toteutumisen suuntaan myös liikennepolitiikassa. Tämän sopimuksen osalta haluaisin kiittää Said El Kandriauja, joka oli parlamentin esittelijä ja kiittäisin myös varjoesittelijä parlamentista Brian Simpsonia ja myös koko parlamenttia sen takia, että tässä on tehty nyt rakentavaa yhteistyötä ja sen takia saatiin aikaiseksi sellainen kompromissi, joka sopii molemmille lainsäädäntöelimille, vaikka neuvostossa tämä enemmistö oli niin tiukka. Meillä oli kunnian kunnianhimoisia tavoitteita ja 16. kesäkuuta neuvoston istunnossa tehtiin päätös yhtenäistä lähestymistavasta, joka koskee yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta. Tämä nyt panee ajan tasella ensimmäisen rautatiepaketin ja siitä tehdään osa yhtenäistä kokonaisuutta. Belgian kaudella alkoi työ ja tämä johti hyvin hankaliin keskusteluihin ja siellä myös monella valtuuskunnalla oli asiaan liittyviä eh, ongelmia intensiivisen neuvottelun jälkeen oli kuitenkin mahdollista saada aikaiseksi tasapaino näiden kahden eri maaryhmän välille, jolla on hyvinkin erinäköisiä mielipiteitä. Tämä nyt mahdollistaa suuremman liikkumavaran seuraaville puheenjohtajavaltioille ja varmasti tämän jälkeen on mahdollista, että saadaan aikaiseksi kompromisseja, jotka sopivat sekä neuvostolle että parlamentille. Unkarin prioriteettina oli myös sisävesiliikenteen edistäminen ja sen parempi hyväksikäyttö. Me olemme sitoutuneita tähän asiaan ja tämä köimme siitä, että 7. huhtikuuta Estergomin kaupungissa järjestimme korkean tason konferenssin, joka koski sisävesiliikenteen mukaan ottamista talouteen, Najades-ohjelman tulevaisuutta ja pohti myös rahoituksen periaatteiden lukon lyömisestä. Konferenssissa hyväksyttiin päätelmät ja tämän pohjalta hyväksymme myös neuvoston päätelmät 16. kesäkuuta neuvoston kokouksessa ja tämän pohjalta jäsenvaltiot antoivat omat ajatuksensa komission käyttöön, jos ajatellaan tämän ohjelman jatkoa. Unkarin kaudella tehtiin myös tärkeää työtä, kun haluttiin edistää yhteistä eurooppalaista ilmatilaa. 3. ja 4. maaliskuuta järjestettiin tämän asiaan liittyvä konferenssi Budapestissa. Siellä keskiössä oli yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteutuminen funktionaalisten ilmatilablokien tilanne, CESAR ja NextGen järjestelmien yhteen toiminta ja myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen koko Euroopan tasolla. Asian osaiset tekivät tuolla konferenssissa Budapestin pöytäkirjan kirjatun päätöksen tulevista toimista. Ja sitten viimeisenä, mutta vähemmän tärkeänä, käsittelemme myös satelliittinavigaatio-ohjelmia, Egnosia ja Galileota, niiden täytäntöön panon puoliväli tarkastelua. Ja käsittelemme myös niiden tulevaisuuden tärkeimpiä tehtäviä. intensiivisten neuvottelujen pohjalta kaksi kuukautta sen jälkeen, kun tiedonanto annettiin, liikenneneuvosto pystyi maaliskuun kokouksessaan hyväksymään neuvoston päätelmät ja niissä yksimielisesti toistettiin se, että oltiin sitoutuneita näihin ohjelmiin. Annettiin myös ajatuksia komission käyttöön 2013 jälkeisestä näiden ohjelmien toiminnasta ja siitä, miten pitäisi laatia niiden rahoitusta koskevia lainsäädäntöehdotuksia. Osana satelliittinavigaatio-ohjelmia meillä oli esillä julkisesti säännelty palvelu Galileon yhteydessä. Tämä saatiin Unkarin, käsi, Unkarin kaudella ensimmäisessä käsittelyssä loppuun käsiteltyä. Mitä tulee sitten turvallisuus- ja puolustusasioihin, liikenneturvallisuus, rikkomus, tietojen rajat ylittävä vaihto oli ensinnäkin esillä tiedonvaihdon yksinkertaistaminen ja sitä koskeva direktiiviehdotus, sitä haluaisin korostaa. 2008 alkaen tätä asiaa on käsitelty, se koskee laajoja kansalaisryhmiä ja näin päästään tärkeällä tavalla eteenpäin liikelle turvallisuuden parantamisessa. Kolmikanta neuvottelut olivat hyvin intensiivisiä, käytiin toimielinten välisiä neuvotteluja ja Unkarin kaudella toisessa käsittelyssä saatiin asia päätökseen. Euroopan parlamentti äänesti asiasta 6. heinäkuuta ja se hyväksyttiin. Neuvosto ja parlamentti ovat tässä toimineet vastuuntuntoisesti ja tämä tekee selväksi sen, että yhteistyö pohjalta voidaan tehdä tärkeitä päätöksiä, jotka ovat kansalaisten kannalta oleellisia. Minä haluaisin erityisesti kiittää siitä, kuinka rakentavasti ja joustavasti on työskennelty. Ja tästä kiitos erityisesti Ines Ajala Senderille, parlamentin esittelijälle. Turvallisuuden puolustuksen alaan kuuluu myös kaksi meriliikenne aihetta Unkarin kaudella. Tehtiin yhteistyötä ja saatiin apua Belgialta, jolla on hyvin paljon enemmän kokemusta tältä alalta. Euroopan meriturvallisuusasetuksen muuttaminen oli esillä maaliskuussa neuvoston kokouksessa ja tältä pohjalta puheenjohtajakaudemme lopulla löydettiin ratkaisu avoinna oleviin kysymyksiin ja näin 16. kesäkuuta neuvoston kokouksessa saatiin tehtyä päätös yhteisestä lähestymistavasta. Toisaalta päästiin sopimukseen myös Ateenan yleissopimukseen liittyen, joka koskee matkustajien matkatovareiden kuljetusta. Se on vuolta 1974 ja siihen liittyvä pöytäkirja, joka on vuolta 2002. Tästä päästiin yhteisymmärrykseen. Ilmaliikenteen turvallisuuskysymykset sitten 31. maaliskuuta neuvostossa hyväksyttiin EUn ja kansainvälisen silviili-ilmailujärjestön välisen eh, sopimuksen allekirjoittamista, siis tehtiin tämä päätös ja sen täytäntöönpanosta toistaiseksi. Ja toukokuussa EU ja ICAO sen allekirjoittivat, eli EUn ja on yhteistyötä koskien hyväksyttiin ensimmäinen liite, joka koskee ilmaliikennettä. Ilmaliikenneturvallisuuden osalta haluaisin mainita vielä, että 21. päivä toukokuuta Grimstvön tulivuori purkaantui ja tällöin päätettiin ilmaliikenteen lopettamista Islannissa, ja tästä oltiin yhteydessä komission jäsenen Kallasiin ja hyvin tehokkaasti pystyttiin toimimaan huomioon ottaen kaikki se, mitä viime vuonna oli koettu. Ja sitten lopuksi puheenjohtajakaudellamme neuvoteltiin myös muista kansainvälisiin seikkoihin liittyvistä liikenneasioista. Mainitsisin ne nyt lyhyesti. Saatiin aikaiseksi päätös siitä, että unioni liittyy kansainväliseen rautatiekuljetussopimukseen, EUn ja OTIFin välinen, välisen sopimuksen allekirjoittamista päätettiin. Sopimus osapuolet allekirjoittivat kesäkuun jälkeisen Bernin kokouksen jälkeen. Esillä olivat myös kansainväliset ilma- liikenneyhteydet ja tässä yhteydessä aloitettiin neuvottelut Moldovan kanssa ilmailusopimuksesta ja myös EUn ja Sveitsin ilmailualan sopimuksen osalta aloitettiin keskustelut siitä, että sopimus laintuisi kattamaan myös kabotaasin. EUn ja Brasilian välinen kattava ilmailusopimus allekirjoitettiin myös. Islanti ja Norja toisaalta tulivat mukaan pöytäkirjalla muutettuun EUn ja USAan kattavaan ilmailusopimukseen. Satelliittinavigaation alalla on tehty kansainvälistä yhteistyötä ja tässä päästy tärkeisiin tuloksiin. Komissio sai mandaatin sille, että tehtäisiin yhteistyösopimukset tai pyrittäisiin aloittamaan neuvottelut Brasilian ja Chilen kanssa, jotta sopimus saataisiin aikaiseksi. Pyysimme, että parlamentti hyväksyisi Norjan ja Yhdysvaltain kanssa tehdyt sopimukset. Teimme myös sopimuksia liittyen Galileon – ja GPS-satelliittipaikannusjärjestelmän ja niihin liittyvien toimien kehittämisestä, varmistamisesta ja käytöstä. Näiden tekemiemme asioiden pohjalta voin kertoa teille, että Unkari puheenjohtajavaltiona todellakin pystyi täyttämään asetetut tavoitteet. Ja lopuksi haluaisin vielä lyhyesti mainita Tonavan alueen strategian, josta saatiin aikaiseksi neuvoston päätös 24. kesäkuuta. Hyväksyttiin neuvoston päätelmät. Tämä on EUn toinen makroaluekehitysstrategia, ja se kattaa ne 14 maata, jotka sijaitsevat Tonavan alueella, eli kahdeksan EU-maata ja kuusi ei-EU-maata. Tässä on kehityspolitiikkaa, jotka yli, joka ylittää rajat. Pyritään huomioimaan taloudellinen kasvu, työpaikkojen luominen ja sellainen tonavan lähellä asuminen, joka on kaikille myönteistä. Näin pystytään vähentämään myös kehityksen tason eroja eri maiden välillä. Strategiaan liittyy liikenneasioita, jos ajatellaan infrastruktuurin sijoittamista, erityisesti pohjoisen ja etelän väliset väylät ovat tässä esillä ja myös ekologian ekologiset asiat on huomioitava sisävesiliikenteessä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että kaikki tämä on ollut mahdollista ainoastaan siksi, että on tehty yhteistyötä jäsenvaltioiden komission ja teidän kanssanne. Kiitos siitä, että olette tukeneet Unkarin puheenjohtajavaltiona ja meidän liikennepolitiikkamme täytäntöönpanossa. Toivottavasti kaikki se työ, mitä on tehty tällä puolivuotiskaudella, on osoittanut sen, että Unkari on todella sitoutunut siihen, että Euroopan unionin liikennepolitiikka toimii vahvistetulla tavalla. Toivottavasti tämä meidän työmme on myös edistänyt sitä, että voitaisiin vastata uusiin haasteisiin, voitaisiin olla vahvoja, yhtenäisiä, kestäviä, integroituja, kilpailukykyisiä ja saada aikaiseksi sosiaalistakin Eurooppaa tällä meidän liikennepolitiikallamme, johon olemme pyrkineet. Kiitos. Well, thank you, minister. Kiitoksia ministeri että kerroitte tästä Unkarin puheenjohtajakaudesta. Meillä on täällä muutama puhuja. Haluaako joku vielä tälle listalle? Jos ei, niin herra Grossa aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajavaltion edustaja. Minä haluan myöskin kiittää meidän ryhmämme nimissä. Teidän puheenjohtajakautenne oli aktiivinen sellainen. Se ei kuulunut niihin puheenjohtajakausiin, jotka Äh, ikään kuin saivat hoidettua kaikki vaikeat asiat ja sitten vain äh, keräsivät äh, nämä hedelmät. Te saavutitte suurimman osan tavoitteistanne ja jokainen varmasti ilahtuu näistä. Oli tärkeää, että te ette ainoastaan ottaneet kantaa näihin tärkeisiin asioihin, eurovinjetti, valkoinen kirja ja sitten tämä cross-border exchange Te saitte neuvostoa liikkeelle näissä asioissa ja esimerkiksi FAPSien kohdalla te piditte erittäin tärkeän konferenssin maaliskuussa ja koordinaattorimme Georgi Jartsenbovski voi ainoastaan olla tyytyväinen, koska te myöskin asetitte ikään kuin merkkipaaluun 5. toukokuuta. Toukokuuta allekirjoititte sopimuksen eurooppalaisen ilmatilan suhteen tämä oli erittäin hyvä asia. Se oli erittäin tärkeää myöskin ajatellen niitä, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet. Jos puheenjohtaja antaa hyvän esimerkin, niin se voi toimia vakuuttavalla tavalla myöskin muille. Haluan kiittää teitä siitä. Totta kai tilanne on se, että me aina tässä parlamentissa ole tyytyväisiä kaikkiin tuloksiin, mitä neuvosto saa aikaiseksi. Te varmasti ymmärrätte sen, täytyy löytää kompromissi meidän valiokuntamme ja esittelijämme ovat näissä kahdessa vihdessä, tärkeässä asiassa, eli Eurovinjetissä ja cross-border exchange osoittaneet hyvin paljon joustavuutta, jotta ylipäätään jokin tulos saadaan aikaiseksi. Toivon, että tulevaisuudessa neuvosto, ei ainoastaan valte, vaan neuvosto itsessään voi ajatella hiukan enemmän eurooppalaisesti, koska meidän vaikutelma on se, että kansalliset pohdinnat näissä asioissa, varsinkin liikenteessä, tulevat entistä enemmän etualalle. Joten haluankin tässä nyt lopettaa kolmella kysymyksellä, tai haluan kuulla teidän arvionne. Ensinnäkin, me kävimme aikaisemmin keskustelua vartaloskannereista ja lentoturvallisuudesta. Lentokentät yhtäältä toteavat jo tänä päivänä, että täytyy tässä olla valmistautunut vuoteen 2013 me tässä parlamentissa emme halua kokea sitä jälleen kerran, minkä koimme tänä vuonna. Eli että hyvin lyhyt reaktio monien jäsenvaltioiden tasolta oli sellainen, että he eivät tee sitä, mitä, mihin he ovat itse ryhtymässä, jonka ovat itse allekirjoittaneet. Miten te näette tulevaisuuden tässä, myöskin kun ajatellaan yhteistyötä toimielinten välillä, koska se, mikä johti siihen, että komissio yksipuolisesti tämän päätöksen kumosi, niin sehän ei ollut kyllä hyvä esimerkki ja toivottavasti tästä opimme. No toinen kysymys on se, puhuitte hyvin mielenkiintoisesti transeurooppalaista verkoista. Minun mielestäni näiden Euroopan laajuisten verkkojen tulevaisuus riippuu siitä rohkeudesta, että jäsenvaltioissa näitä hankkeita vähennettäisiin ja rahoitusta lisättäisiin per projekti. Näin voisimme olla hiukan vakuuttavampia. No sitten vielä viimeinen asia. En ehkä ole ihan täysin samaa mieltä kanssanne siitä, mitä puhuitte rautateistä, eli tämä neuvoston ehdotus siihen liittyen. Mielestäni se ei ole eurooppalainen konsepti rautateille. Totta kai se on kyllä vahvistus kansallisille kannoille. Tämä ei nyt kosketa teidän maatanne, mutta joissakin jäsenvaltioissa Äh, ikään kuin ei ajatella rajat ylittävästi rautatieliikenteessä. Kyllä sillä on tulevaisuus, jos se olisi eurooppalainen, eli meillä poistettaisiin esteitä raja-alueelta. Ja sitten kolmanneksi, jos rautateitä pidettäisiin myöskin tasaveroisena kumppanina tulevaisuudessa. Oletteko sitä mieltä, että me voisimme saada rautatiet tässä parempaan suuntaan kulkemaan kuin mitä neuvosto tähän mennessä on onnistunut samanaikaiseksi? Äh, Kiitoksia edustaja Ajala Sender. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi koordinaattori Sadaharolta. Hän ei päässyt paikalle, hänen puolestaan puhun siis. Hän on antanut minulle valtuudet kommentoida hiukan Unkarin puheenjohtajakautta. Totta kai tämä troika-ajatus tässä äh, aikaisemmat puheenjohtajakaudet äh, käynnistävät äh, toimia, mutta sitten puheenjohtajakaudella toivomme, että ne saadaan hyvin päätökseen ja siitä voin onnitella teitä joidenkin asioiden osalta. Te puheenjohtajavaltiona saitte tuloksia ja saitte päätökseen vaikeita monimutkaisia kysymyksiä. Ja tämä on saatu juuri aikaan hyvin rohkeasti ja on otettu tiettyjä riskejä ajatellen myös uusia e, puheenjohtajavaltioita. Ja e, olette esittäneet myös muita e, mielenkiintoisia ajatuksia tuleville puheenjohtajakausille. Toivottavasti saadaan mielenkiintoisia tuloksia myös monimutkaisia kysymyksiä, joissa on saatu aikaan tuloksia, uskomme melko merkittäviä. Saidehadran mietintö Eurovinjetistä. Siinä parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä saaneet aikaan tuloksia neuvotteluissa ja pragmaattisen tuloksen saastuttaja maksaa periaate on tullut mukaan myös liikennepolitiikkaan, vaikka sitä vastustettiin kovasti. Sitten ehdollisuus ja mahdollisuus tehdä töitä avoimesti nämä ulkoisten kustannusten sisäistäminen, se on sellainen seikka, jota tulevissa sovelluksissa varmasti viedään eteenpäin. Tässä on tärkeää, että ollaan saatu aikaan keskustelua kansallisella tasolla myös investointikysymyksissä. Se on hyvin tärkeää niissä maissa, joissa ei ole tätä järjestelmää. Ja sitten Eh, ajatellen seuraavia eh, rahoitusnäkymiä, Euroopan laajuiset verkot, 15 eh, prosenttia investoidaan verkkoihin, erittäin mielenkiintoinen ajatus. Ja tässä varsinkin vuoristoalueisiin kiinnitin huomiota euro 1, euro 2 ajoneuvotyypit, niin pitää eh, uudistaa tässä myös eh, kantaa. Tässä on asetettu eh, tietty pohja tulevalle toiminnalle. Varsinkin tänä kriisin aikana oli vaikea päästä eteenpäin. Mitä tulee verkkoihin, sanoisin vain, että toivon, että keskustelu vie eteenpäin varsinkin rahoitusnäkökohtaa liikenteen osalta. Komissio antoi ensimmäisen ehdotuksensa rahoituspuitteiden sisällä. Se ei liittynyt näihin verkkoihin, mutta siitä tuli, siihen tuli paljon reaktioita omasta maastani Italiasta myös, mutta teidän johtopäätöksenne varmasti auttavat tulevissa päätöksissä. Haluan onnitella teitä Mm, myös äh, joki sisävesiliikennekysymyksissä äh, merkittäviä tuloksia on saatu aikaan, äh, kun katsotaan nykyrahoitustilannetta ja tulevia näkymiä. Mm, tässä Tonava-strategian osalta olemme saaneet myös edistystä, mutta aivan lopuksi vielä puhuisin näistä rajat ylittävistä sakoista. Tästä alettiin työskentely jo Belgian kaudella. Tässä ehkä sisä- ja oikeusministerit ähm, tekevät päätökset. Se eivät välttämättä ole, ei ole liikenteen alalla pelkästään, mutta me saimme aikaan sen, että siihen on saatu aikaan nyt mahdollisuus kehittää asiaa eteenpäin myös äh, tulevassa tilanteessa. Belgia jätti paketin äh, valmisteluksi, mutta siellä oli sopeutusnäkökohdat vielä äh, eukarisjärjestelmä. Ja hyvin monimutkainen sopeutus oli siinä, oli kyse myös tietosuojasta ja myös kaikkien jäsenvaltion valtioiden osallistuminen eh, erittäin hyvä, koska te saitte aikaan eh, teknistä eh, edistystä tässä ja saatiin päätökseen tämäkin paketti etelän sopeutusta. Me kävimme neuvotteluita, te kuuntelitte kovasti parlamentin huolenaiheita siinä mielessä, että pitää lisätä tietosuojaa, tietojen valvontaa koskien kyseistä henkilöä. Ja varmistuitte myös siitä, että pysytään tiukasti direktiivin piirissä. Rike puhui myös tästä asiasta. Minun mielestäni tässä kuultiin merkittävästi myös uhrien ja liikenneonnettomuuksien uhrien perheitä. Ja tässä saatiin aikaan tulos, jota voimme tukea. Tässä on saatu aikaan sopimus, joka helpottaa konsensusta eri toimielinten välillä. Tässä joissakin osissa vielä taistellaan neuvosto ja parlamentin välillä ja, äh, ja näin äh, voimme sanoa, että parlamentti on sillä kannalla, että te pääsette eteenpäin myös omalla kaudellanne tässä asiassa, mutta haluaisin vielä lopuksi pyytää teidät tuonne pienelle, pienelle vastaanottoon, joten voimme tällä tavoin hiukan juhlistaa tätä lopputulosta. Edustaja Kolsak. Suut. Hussapra Kiitos minä olen ajatellut puhua pidempään, mutta täällä aikaisemmat puhujat ovat esittäneet jo ne kysymykset, jotka olivat minunkin mielessäni, mutta yksi asia vielä olisi, jonka haluaisin sanoa. Aivan siksi haluaisin kuitenkin kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiona, unkarilaisena edustajana Tämä on ollut puolen vuoden ajan erityisen tärkeää minulle. Minä kiinnitin paljon huomiota näihin aiheisiin ja on kyllä selvää, että kaikki ovat sitä mieltä, että liikennepolitiikan alalla Unkari todellakin pääsi asetettuihin tavoitteisiin. Ainoa kysymys, joka minulla on vielä mielessäni, liittyy matkustajien oikeuksiin. Eli jos ajatellaan lentoliikennematkustajia, minkälaista edistymistä on tässä asiassa tapahtunut? Voisitko kertoa lisää? Kiitos. Thank you, Anna. Kiitoksia. Lopuksi minä itse haluaisin vielä toistaa ne kannat, joita jotkin edustajat ovat täällä jo esittäneet Unkarin puheenjohtajakaudesta. Mielestäni se saavutti erittäin paljon. Se saavutti edistystä kahdessa isossa asiassa, mutta myöskin sen työ muilla saroilla on sellainen, että sitä tulisi onnitella ohjelmien käynnistämisessä. Mainitsitte Tonavan. Tämä valiokunta eh, ikään kuin rakastui Tonavan. Me adoptoimme sen eh, osittain siitä syystä, koska edustaja Tsikau ei koskaan antanut meidän unohtaa sitä. Mutta se on tietysti tärkeä joki meille – sitä ei ole käytetty riittävästi, sillä on suurta potentiaalia. Minä todellakin arvioisin, että Unkarin puheenjohtajakausi on ollut erittäin loistava, varsinkin liikenteen saralla. Olen erittäin kiitollinen teille myöskin henkilökohtaisesti henkilöstölle ja myöskin pysyvälle edustustolle, koska he myöskin tekivät kovasti työtä jotta puheenjohtajakaudesta tulisi menestyksekäs niin kuin siitä tuli. Totta kai meillä on joitakin ongelmia. Täällä mainittiin e, institutionaalinen ongelma, eli korrelaatiotaulukot. Emme voi syyttää teitä siitä, että ette olisi tehnyt mitään, koska tämä on e, suuremmissa käsissä, niin kuin sanotaan. Ja sitten toinen on tämä ilmailuturvallisuus peruskirjaan. No, tämä on edelleen jumissa neuvostossa, mutta tämän me tulemme ottamaan esille myöskin Puolan ministerin kanssa tänään iltapäivällä. Ja sitten vielä asia, joka liittyy tähän neuvoston yleiseen kantaan eurooppalaisuudesta. Ja yksi suurimmista menestyksenne syistä on se, että onnistuitte saavuttamaan asioita, kun me uskoimme, että neuvosto, suhde neuvoston ja parlamentin välillä on ollut huonommassa, ja, huonommassa jamassa kuin useampaan vuoteen. Ei tämä nyt ole mitään kritiikkiä Unkarin kautta vastaan, vaan tässä onnittelen teitä siitä, että onnistuimme saamaan aikaiseksi näin paljon kuin totta puhuen luottamus tämän valiokunnan ja, ja ministerineuvoston välillä on kadonnut ja tämähän liittyi tähän huhtikuun kysymykseen näistä nesteistä ja geeleistä ja turvallisuudesta. Joten me haluamme käyttää teitä, kun palaatte takaisin sinne ministerineuvoston takapenkkiin esimerkkinä siitä, että miten parlamentin kanssa tulisi tehdä työtä, jotta voidaan luottamus eh, saavuttaa, että se, koska meillä on sellainen vaikutelma, että se on ikään kuin palannut takaisin eh, jäsenvaltioiden käsiin. Tässä ei ole tällaista eurooppalaista ajatusta saatu kehitettyä. Meillä tässä on nyt tämä epävirallinen kokous myöskin Budapestissa. Siellä puhutaan Euroopan laajuisista verkostoista ja siitä, miten jokainen jäsenvaltio halusi priorisoida ja ehdottaa omia asioitaan, joita ei pitänyt sitten poistaa luettelosta. Joten haluaisin, että käytätte sellaista, joka on tehnyt hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa jotta voitaisiin parantaa suhdetta parlamentin ja ministerineuvoston välillä. Tämä on edelleen ongelma. Mutta kaiken kaikkiaan puheenjohtajakautenne on mielestäni ollut yksi menestyksekkäimmistä. Sehän seurasi Belgian puheenjohtajakautta, joka oli melko hyvä. Ensimmäinen kysymys jonka esitämme Puolan kollegalle, niin on se, että äh, haluaako hän tässä nyt, että näitä hyviä puheenjohtajakausia on kolme peräjälkeen, ja olen erittäin mielen, tai mielenkiinnolla odotan vastausta. Mutta nyt, ministeri, jos haluatte vastata näihin kysymyksiin, niin annan teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Eurovinjetti-direktiivi on ehkä sellainen asia, josta voin aloittaa. Kaikki tiedämme, että viime vuoden loppuvuonna Belgian kaudella saatiin tämä asia oikein hyvin loppuun käsiteltyä ja se pystyttiin tuomaan parlamentin käsittelyyn, vaikka tässä päätös tehtiin vain hyvin pienellä enemmistöllä. Ja tästä sitten tietysti aiheutuivat ne ongelmat, jotka mainitsin jo tammikuussa, eli että me todella tarvitsemme parlamentin yhteistyö, yhteistyötä sen takia, että neuvostossa ei enää paljon liikkumavaraa ollut. Eli tämä on todellakin yhteinen menestystarina. Parlamentti edesauttoi tätä työtä. Jos jäsenvaltiot eivät olisi hyväksyneet kuitenkaan kompromissiehdotuksemme, niin emme olisi tässä saaneet aikaiseksi kunnon päätöstä vielä kahden viimeisen viikon aikana. Minun piti joidenkin ministeriiden kanssa tiettyjä asioita käsitellä puhelimitse, jotta saatiin tämä enemmistö varmistettua niin, että pystymme antamaan sellaisen esityksen neuvostolle, jonka hyväksyminen oli mahdollista. Myönnän, että tällä alalla ei tapahtunut mitään suurta edistymistä, mutta kuitenkin ensimmäinen askel otettiin saastuttaja maksaa periaatteen alalla ja toivottavasti tällä tavoin pystymme näitä verkkoja pidemmälle rakentamaan. Mitä tulee sitten lentokenttien turvallisuusjärjestelyihin huhtikuussa, huhtikuun 2013 sitä ennen emme pysty edistymään, mutta komission asemakaan ei ole helppo. Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltain toimintaa, niin on havaittavissa, että tähän liittyy sellaisia kansainvälisiä aspekteja, joita emme voi jättää huomiota. Kaikkein tärkein on nimenomaan turvallisuuskysymys ja nyt ei saa lähteä kiirehtimään. Ja ottamaan sellaisia askelia, joita ei pystytä sitten valvomaan eikä pystytä turvallisuutta myöskään takaamaan. Sellainen TNT-rahoitusta, TNT-rahoitusta, niin Ködöllön keskusteluissa puhuttiin tästäkin asiasta TNT-verkostojen lisäksi. No, tähän asiaan liittyen saatiin aikaiseksi sellainen kompromissi, että nyt vaikuttaa siltä, että saadaan lisää varoja verkostojen käyttöön ja samanaikaisesti saatiin myös hyväksyttyä se ajatus, että ne jäsenvaltiot, joilla on kohesiovaroja käytössään, voisivat käyttää niitä jatkossakin tähän liittyen. Mitä tulee jäsenvaltioiden osuuteen, jonka puheenjohtaja Ivan oikein otti esille silloin, kun puhutaan TNT-verkostojen rakentamisesta. No, tässä ei päästy eteenpäin sen takia, että 2008 alkanut rahoituskriisi ei ole vielä täysin menneisyyttä ja meidän on ymmärrettävä, että aivan ensisijainen tavoitteemme on taloisen vakauden aikaansaaminen, mutta tietysti pyrimme jatkossakin näihin tavoitteisiin pääsemään, eikä niistä saa luopua. Mitä tulee sitten liikennepakettiin, Tässä on jo kymmenen vuoden tarina tämän paketin taustalla, mutta jos sitä nyt ajatella, niin minä voin kyllä yhtyä siihen, mitä herra Gross sanoi, että hyvin nopeasti ei päästä tärkeisiin tuloksiin, mutta tässä kuitenkin päästiin eteenpäin. Minusta tämä on jo suuri saavutus. Ja sitten vielä palataan eurovinetti direktiiviin niin jos ajatellaan Belgian kautta, silloin kun Belgian kaudella lopetettiin työt, niin vaikutti siltä, että tässä ei olisi kovinkaan paljon liikkumavaraa enää. No mutta tässä asiassa liikkumavaraa on vielä vähän enemmän ja Puola tulee olemaan hyvin kunnianhimoinen myös tässä asiassa puheenjohtajakaudellaan. Toivottavasti he pääsevät eteenpäin. Ja sitten jäsenvaltioiden omia etuja, milloin ne pystytään, tai niiden edelle pystytään asettamaan koko Euroopan etu. No ei tämäkään tule helposti tapahtumaan, vaan pienen pienet askeleet ovat tässä alussa tärkeitä. Meidän pitää olla kärsivällisiä ajan suhteen. Sitten euron vinjetistä saatavien rahojen käyttö, josta edustaja täällä puhui. No tältä osin saatiin aikaiseksi sellainen kompromissi, että jäsenvaltiolla on yhä aika paljon liikkumavaraa rahojen käytön osalta, mutta liikenneinfrastruktuurit tietysti vaativat suuria investointeja Ja jäsenvaltiot tekevät tässä päätöksiään. Tällä tavoin sitten pienetkin tavoitteet voivat toteutua. Mitä tulee vesiliikenteeseen, se on myös osa strategiaa, Toivottavasti Najedes-ohjelman jatko 2013 jälkeen todella toteutuu, sillä tämä on rautatieliikenteen rinnalla toinen sellainen liikennemuoto, joka valkoisessa kirjassa on mainittu eh, ympäristöystävälliseksi ja ympäristötavoitteisiin pääsemistä edistäväksi. Mitä tulee sitten tietojen antamiseen rajat ylittävästi, rikkomuksista. No tässä tarvittiin todella paljon yhteistyöhalukkuutta, sillä tämä koski hyvin paljon erilaisia asioita, kuten tietosuojaa ja näitä pidetään liikenne- tai poliisiongelmina ja kaikki nämä oli ratkottava. Jos nyt huomioidaan kaikki eri näkökulmat, niin kyllä tämä kompromissi oli aika hyvä. Ja sitten täällä otettiin esiin vielä vastaavustaulukko kysymys. Tämä asia on vielä lukkoon lyömättä. Varmasti seuraava trio tulee paneutumaan tähän asiaan ja ehkä sitten lopuksi tässäkin asiassa saadaan päätös tehtyä. Ja sitten matkustajakysymys. Täällä edustaja Kosa esitti kysymyksen siihen liittyen. Kyseessä on komission tiedonanto, joka koskee vahingon korvausta ja komission tiedonanto oli esillä toinen päivä toukokuuta neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot käsittelevät näitä ajatuksia ja sitten kävi ilmi, että tarvitaan lainsäädäntöä ja komissio aikoo tehdä ehdotukset 12002 vuoden lopulla. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään. Minister, can I thank Ministeri, haluaisin kiittää teitä jälleen kerran. Haluan toistaa kiitokseni teille henkilökunnallenne ja kiitokset tästä esityksestä. Totta kai me nyt tässä odotamme yhteistyötä Puolan puheenjohtajavaltion kanssa, mutta toivon myöskin, että voimme jatkaa suhteita, jotka ovat tässä puheenjohtajakautena aikana kasvaneet. Kiitoksia oikein paljon ja toivomme, että voimme jatkaa yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia oikein paljon. Niin, lyhyesti tässä vielä totean, että palaamme kello 15. Sitten meillä on Puolan liikenneministeri täällä paikalla ja myöskin Puolan matkailusta vastaava ministeri tulee. Niin haluatko sanoa jotakin? Ole hyvä. Gracias, gracias, presidente. Solo... Kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa tässä osallistujia, että, että Täällä on tosiaankin tuolla ulkopuolella pieni äh, vastaanotto. Haluaisin kiittää äh, sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä, neuvoston komissiota, kaikki, jotka ovat auttaneet meitä saamaan äh, päätöksen tämän liikenneturvallisuuskysymyksen. Kiitos. Selvä, eli tuolla on koktailtarjoilu ulkopuolella kiitoksena tästä yhteistyöstä. Kello 15. Toivon, että koordinaattoreiden sihteeri saisi jäsenet tänne paikalle iltapäivällä, kun puolen puheenjohtajavaltio tulee paikalle. Kiitos.